Okay, dear colleagues, please do sit down. Hyvät kollegat, olkaa ystävällisiä istutukaa. Aloitamme tämän päiväisen kokouksemme. Our chair, Mr. Lavia. Koska puheenjohtajamme herra Lavia on muissa tärkeissä tehtävässä, tehtävissä, niin jos vain mahdollista, niin minä korvaan hänen työpanoksensa tänä aamuna. Ensimmäisenä kohtana esityslistallamme on esityslistan hyväksyminen. Tämän päivän kokouksen esityslistan siis. Onko tähän esityslistan vastalauseita? Vihreä ryhmä on pyytänyt lisäystä, jossa keskusteltaisiin komission kanssa kadmiumin lisäämisestä tiettyihin tuotteisiin. Tämä voitaisiin lisätä huomiselle esityslistalle. Vastustaako joku tätä muutosta esityslistaan? Ilmoittakaa se nyt. Jos ei, niin esityslista on hyväksytty. Seuraavaksi puheenjohtajan ilmoitukset. Ensimmäinen ilmoitusasia, ECR kuuleminen, Stop Vivisection. Tämä on Agrin Envin ITREN ja PETI-valiokunnan yhdessä järjestämä kuuleminen. Se järjestetään 11.5. maanantaina kello 15. Jan 462 salissa, eli tässä salissa. Ja kaikki EMin jäsenet on kutsuttu osallistumaan tähän kuulemiseen. Tämähän on tärkeä asia, koska tämä on varmaankin ensimmäinen ikinä järjestetty kansalaisaloite joka toteutetaan valiokunnassa, joten todella kehotan teitä osallistumaan tähän kuulemistilaisuuteen Stop Section aloitteesta. Ylimääräinen envi valiokunnan kokous järjestetään toukokuussa Strasbourgin istuntoviikolla 18.5. maanantaina kello 19 illalla. Eli kello 19.18.5. maanantaina ja silloin keskustellaan varapuheenjohtaja Sefcovicin kanssa rakennetusta vuoropuhelusta, jota kaikki jäsenet on myös kutsuttu osallistumaan tähän keskusteluun. Envin sihteeristön on tullut muutos. Haluaisin kertoa teille Teema Sotonaru, jo, joka tulee agrivaliokunnasta, on liittynyt sitten Envin sihteeristöjen riveihin ensimmäinen toukokuuta lähtien. Lämpimästi toivotan hänet tervetulleeksi tänne. Ja kiitoksia tulevista työstänne Envin valiokunta kokouksessa. Ja tulkkausjärjestelyistä 21 kieltä on käytössä, kuten yleensäkin. Viro, Malta ja Irkeli eivät nyt kuulu tähän tulkkausjärjestelyyn. Sitten sähköisistä asiakirjoista, kuten yleensäkin, löydätte ne e-meeting-sovelluksesta. Ja tämä kokous myös lähetetään internetin kautta kiinnostuneille henkilöille. Kolmas kohta esityslistallamme on pöytäkirjan hyväksyminen 23. ja 24. helmikuuta järjestetystä kokouksesta. Kysyisinkin nyt teiltä, vastustaako joku pöytäkirjoja? Jos vastustatte tai teillä on huomioita, kertokaa siitä kokouksen loppuun mennessä sihteeristölle. Jos kukaan ei reagoi tähän, niin silloin pöytäkirjat on hyväksytty. Sitten neljäs kohta. Eli tässä on mietintöluonnoksen käsittely ja mietintön aiheena on eläinlääkkeet. Eli erittäin tärkeä asia. En. Sinä haluaisin antaa puheenvuoron esittelijälle Rouva Krostetille. Olkaa hyvä. Merci beaucoup, monsieur. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Niin, todellakin tänä aamuna me tulemme keskustelemaan eläinlääkkeisiin liittyvän lainsäädännön uudelleen tarkastelusta. Ja sanoisinkin, että tämä on varsin laaja asia. Muutamalla sanalla haluaisin tuoda esille muutamia seikkoja, jotka ovat mielestäni tärkeitä. Ensinnäkin olen tässä valinnut kolme prioriteettia, jotka otan esille. Ensimmäinen niistä on tietysti antibioottiresistenssin torjunta. Tämä on tärkeä kansanterveyden uhka ja komissio on tehnyt tiettyjä ehdotuksia tämän aiheen osalta, mutta olen itse sitä mieltä, että komissio ei ole mennyt tarpeeksi pitkälle tämän asian osalta. Ehdotan, että kielletään profylaktinen eli ennaltaehkäisevä antibioottin käyttö, paitsi todellisissa poikkeustapauksissa esimerkiksi silloin, kun on joku kirurginen toimenpide, joka toteutetaan. Ja artiklassa 107 siinä täytyy tarkentaa eläillä antibioottien määrämistä ja, ja myyntiä samoin kuin vastavuoroisuussääntöjä. Eli se, mikä pätee Euroopassa antimikrobilääkeisiin, niin Sama pätee myös ulkopuolelta tuleviin tuotteisiin. Tämä on erittäin tärkeä asia mielestäni. Ja sitten tästä johtuen mielestäni täytyy myös verkkomyyntikieltä antibioottien osalta ja yleisemminkin ottaen reseptillä myytävien eläinlääkkeiden myynti verkossa. Tämä mielestäni helpottaa petosten tekoa, se helpottaa se helpottaa värikäytöksiä ja myös se vaikeuttaa jäljitettävyyttä antibioottien osalta. Vaikka komissio onkin riskien ehkäisemiseksi e- esittänyt tiettyjä toimia, niin mielestäni tässä nyt ei voida taata tehokasta valvontaa. Tämän vuoksi minä ehdotan totaalikieltoa Ensimmäisessä keskustelussa me huomasimme, että suuri enemmistö teistä puolsi tätä periaatetta, vaikka tiedänkin, että tietyissä jäsenvaltioissa on käytäntöjä, jotka helpottavat tällaista verkkomyyntiä, mutta minun mielestäni tässä täytyy hyvin maalaisjärjellä suhtautua tähän ja ymmärtää se, että jos halutaan päästä eteenpäin, niin täytyy kyllä tämä kielto hyväksyä. Toiseksikin täytyy rohkaista tutkimusta ja innovaatiota. Itse asiassa eläinlääkesektori on valtaisan ongelman edessä. Eli tietyillä markkinoilla ei ole saattavilla tietyille lajeille eläinlääkkeitä. Tässä on todellinen ongelma olemassa. Tutkimus on hyvin jälkijunassa, koska on aivan totta, että että ei se nyt ole kauhistuttavan kannustavaa myöskään tutkimuslaboratorioille ja lääkkeitä ei ole siis saatavilla riittävästi. Minä siis tämän syöksi ehdo, tämän takia ehdotan, että uusien antibioottien suoja-aikaa siir- muutetaan 18 vuoteen 14 ja sitten tähän tulee vielä plus kaksi vuotta alkusuojaa, jos ajatellaan jotain suurempaa lajia Mielestäni tämä voi olla tärkeä asia, jos todella halutaan, että innovaation alalla tapahtuu jälleen jotain, niin täytyy antaa tällainen pieni myönteinen tönäisy. Ja tämä on tärkeää, tai muuten meillä on edessämme edelleen samat vaikeudet tulevaisuudessakin. Ehdotan myös viiden vuoden suoja-aikaa, ja tämä ei ole kumuloituva tietyille tutkimuksille tai kokeille, joita tehdään luvanannon jälkeen niin, että voidaan kannustaa olemassa olevan tuotteen kehittämiseen tai parantamiseen. Oli sitten kysymys erityis- tai yleislääkkeistä tai rinnakkaisvalmisteista. Tässä ei todellakaan pidä erehtyä kansanterveydellä ja eläinlääkkeiden saatavuudella, saatavuudella on suuri yhteys. Minä korostan tätä vahvasti. että korostatte tietysti tuotteiden saatavuutta, mutta eläinlääkkeiden markkinat eivät ole samanlaiset kuin ihmislääkkeiden markkinat, samanlaista, samanlaisia voittoja ei siellä tule. Tämä täytyy ottaa huomioon. Ja rinnakkaislääketeollisuus on aivan yhtä kiinnostunut innovaatiosta. Ja tässä toimiala tarvitsee ennen kaikkea ennakoitavuutta, ja tämän vuoksi minä olen tehnytkin tämän ehdotuksen tänne. Sitten kolmas prioriteetti, eli lääkevalvontajärjestelmän parantaminen. Tämä, tässä komission ehdotus perustui pelkästään riskien löytämiseen ja niistä kertomiseen. No, minä ehdotan, että tässä vähennetään byrokratiaa. Tämä on tärkeä asia, mutta minun mielestäni komission ehdotusta täytyy tasapainottaa niin, että tulee velvoite säännönmukaisesti lääketurvatoiminnasta antaa raportteja, ainakin tuotteen kahden ensimmäisen myyntivuoden aikana koska joitakin, jotkut lääkkeet, joita myydään ö, suuressa määrin, niitä ei vielä tunneta hyvin. Sitten kun ö, tuotteista on enemmän tietoa, sen ö, tehokkuudesta, mahdollisista siihen liittyvistä riskeistä ja niin edelleen, niin siinä vaiheessa voi sitten ö, näille säännönmukaisille raportoille asettaa ö, pitemmän toimitusväliin, mutta ensimmäisten vuosien aikana näiden lääkkeiden osalta täytyy olla äärimmäisen tarkkana ja sen jälkeen voidaan sitten keventää järjestelmä. Haluaisin tämän lisäksi ottaa uudelleen mukaan markkinoille saattamisluvan määräajan niin, että uusien, tiete, uus, uuden tieteellisen tiedon ja teknisen tiedon myötä täytyy todella päivittää näitä tietoja. Kenties jollakin on tuote, jota ei ole kaupallistettu, e, eikä tämä kaupallistamisluvan pidä sitten olla loputtomasti voimassa, jos tuotetta ei ole saatettu markkinoille. Jos sitä ei saateta markkinoille, niin sitten täytyy ottaa todellakin mukaan tämä luvan raukeamisosa tänne. No, tässä olivat nämä kolme prioriteettia, mutta tietysti tässä on muitakin tärkeitä asioita, ja minä kyllä niitä täällä tekstissäni tuon esille, ne ovat hyvin tärkeitä. Ympäristön suojelu esimerkki, viime kerralla tästä jo keskusteltiinkin hyvin, ja tässä aineiden osalta, jotta voitaisiin välttää turhia tutkimuksia ja arvioita, niin minä pyydän, että komissio kahden vuoden sisään antaa meille konkreettisia ehdotuksia, jotka liittyvät siitä, siihen mahdollisuuteen, että toimitetaan tällainen yksi yhtenäinen ympäristöarvio jonkun aiheen osalta eikä tuotekohtaisesti. Tästä puhuinkin jo ensimmäisessä keskustelussa ja minusta tuntui silloin hieman siltä, että te varsin enemmistöllä puolustitte tällaista järjestelmää. Sitten vielä yksi tähdellinen seikka, eli tuotteiden ö, kuvausten harmonisointi Eli tuoteryhmittäin toteutetaan tällainen yhdenmukaistaminen. Eli tämän, tällä ei pitäisi olla ongelmia kilpailun suhteen. Kilpailu liittyy pelkästään hintaan. Ja tässä nämä laatukriteerit jätetään syrjään ja PK-yrityksillä ei ole välttämättä mahdollisuuksia markkinoilla pelata tällaisilla säännöillä. Tämän vuoksi minä toivoisinkin, että tulisi tällaiset tuotteiden käyttöolosuhteiden harmonisointi, säännöt, jotka veisivät kohti parempaa tulosta. Kolmas seikka sitten, jonka vielä toisin esille, eli tämän kaskaadin rajoittaminen. Tämän asian osalta täytyy olla äärimmäisen tarkkaavainen tässä, koska eritoten kun ajatellaan ihmislääkkeiden käyttöä eläinlääkkeitä, niin tässä on kaksoisriski, eli tässä voi olla riski, tulla riski kansanterveydelle ja toisaalta sitten hieman viedään pontta innovaatiotelta tutkimukselta, eli jos ei ole eläinlääkkeitä, niin sittenhän voidaan käyttää ihmislääkkeitä. Eli ei kannusteta innovaatioon ja tutkimukseen tällaisella toiminnalla. Ja tämän vuoksi minä todella toivoisin, että luotaisiin hyvin tiukka hierarkia erilaisille ö, tuotteille, joita voidaan käyttää, jos ei ole olemassa eläinlääke, eläinlääkettä. Ja ihmislääkkeiden ö, käyttö voidaan toteuttaa vain siinä tapauksessa että mitään parempaa vaihtoehtoa ei ole olemassa. Eli sen täytyy olla sitten se viimeinen oljenkorsi, jos mitään muuta ratkaisua ei löydy. Ja sitten vielä käsittelen tukkukauppaa. Komission ehdotuksessa puhutaan tukkukaupan lupien vapauttamisesta. Minä ehdotan, että harmonisoidaan oikeudet ja velvoitteet, joita tukku yrityksillä on, ja samoin harmonisoidaan myös sanktiot, jos lainsäädäntöä rikotaan. No, miksi näin? Sitä varten, että voitaisiin välttää epäreilu kilpailu. Jos eri jäsenvaltioissa on erilaisia määräyksiä tämän osalta, niin kyllähän silloin voidaan kuvitella, minkälaisiin peleihin nämä tukkukauppiat voivat ryhtyä riippuen jäsenvaltiosta. Ja sitten vielä viimeiseksi puheenjohtaja, eli lupahakemukset poikkeustilanteissa. Tässäkin ehdotan, että yksinkertaistettaisiin menettelyä. Itse asiassa menettelyn täytyisi mahdollistaa riittävä reagointimahdollisuus silloin, kun tulee erikoistilanteet, eli kun edessä on esimerkiksi pandemia. Tämä Tällä voidaan perustella uuden tuotteen hyvin nopea markkinoille saattaminen ja tällaisen tuotteen kaupallistaminen tällaisissa poikkeustilanteissa, korostan tätä poikkeustilanne-sanaa, ja ne tiedot, joita kerätään tässä tilanteessa, joka on määräaikainen erikoisolosuhteissa, siis tiedot, joita kerätään kentältä, niitä voidaan sitten käyttää, jotta voitaisiin sillä tukea tämän tuotteen pysyvää kaupallistamislupaa. Ja näin ei tarvitsisi enää turhan toista laboratoriotestejä. Eli tällainen yksinkertaistaminen, sillä voidaan välttää byrokratiaa ja keventää kustannustaakkaa. No niin, kahdella sivulla tässä nyt tiivisteli, tiivisti vielä nämä viisi tarkistusta, jotka esitin, jotka mielestäni ovat hyvin tärkeitä. Hyvin hankalaahan nyt on mitenkään täydellistä synteesiä tässä teille esittää, mutta halusin nyt näiden selvennysteni kanssa painottaa teille sitä, mikä mielestäni on tähdellistä tässä lainsäädännön uudelleen tarkastelussa. Ja nyt oikein mielelläni kuuntelisin sitten kollegojen kommentteja asiaan. Merci madame. Uh, and now Kiitoksia teille, hyvä Rova Krostet. Ja seuraavaksi varjoesittelijät. STstä ensin. Tänä Sesku, olkaa hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. Aluksi haluaisin onnitella esittelijä hänen tekemästään työstä ja hyvästä yhteistyöstä. Tämä on hyvin laaja mietintölausunto ja siinä on jo paljon omiakin huolenaiheitani mukana. Ja viittaan vain muutamaan erityiseen asiaan. Kun pidetään kiinni kaikista mark- markkinointikanavista, niin sisämarkkinoiden toimimisen kannalta on tärkeää antaa yrityksille kannustimia keskitetyn menettelyn käyttämiseen. On myös selkeytettävä jakelu- ja tuonti menettelyitä eläinlääkintätuotteiden kohdalla. Ja ehdottaisin myös, että lupamenettelyssä olisi lisäksi tuotteen nimi, mutta myös aktiiviset aineet, joita lääkkeessä on mukana. Puola on voimakas myös niitä toimia, joilla halutaan vähentää antibioottiresistenssiä ja sitä, että antibiootteja myydään internetin kautta. On katsottava myös, miten erilaiset viljelytoimet vaikuttavat antibioottiresistenssiin. Usein antibiootteja käytetään rutiininomaisesti ennaltaehkäiseviin tarkoituksiin. Ja kun kerätään tilastotietoa antibioottien käytöstä, olisi hyvä saada tietoa myös lajeista ja hoidetuista lajeista ja siitä, minkälaisia hoitomuotoja on käytetty. Lisäksi AMR-kysymykseen täytyy kiinnittää huomiota niin, että otetaan huomioon kolmannet maat, että saataisiin parempia tuloksia aikaan. Kuten valiokunnassa aikaisemmin on todettu, mielestäni olisi tärkeää selventää, että eläintarvikkeet elintarvikkeet joita käytetään kliinisiin tarkoituksiin, voisivat silti päästä elintarvikeketjuun, mikäli tässä käytetään tiettyjä siirtymäkausia. Ja yritysten pitäisi myös turvallisuussyistä pystyä lisäämään pakkauksiin lisätietoja. Haluaisin korostaa ja toistaa vielä sitä, että komission pitäisi pohtia tiettyjen tietojen harmonisointimahdollisuutta. Kun otetaan huomioon, miten tämä kaikki vaikuttaa ympäristöön, ihmisten ja eläinten terveyteen, on tärkeää, että kaikilla jäsenvaltioilla on keinoja hävittää käyttämättä jääneitä tai vanhentuneita lääkkeitä oikealla tavalla. Kun puhutaan teknisestä dokumentoinnista, meidän täytyy löytää tasapaino innovoinnin ja eläinlääketuotteiden saatavuuden ja oikean hinnan välillä. Tässä ehdotetaan markkinoille saattamiselle kolmen ja viiden vuoden ajanjaksoa, mutta emme saa tässä kuitenkaan laskea tai alentaa turvallisuusnormeja ja siksi kehottaisin komissiota pitämään kiinni kolmen vuoden ajanjaksosta. Toisaalta tarkistus 42 saa tukeni. Niin Siinä annetaan olemassa olevien tuotteiden dokumentoinnille suoja-aika. Ja mitä tulee merkintöihin tuotteissa, en tue sitä, että ihmisille tarkoitetut lääkkeet saisivat saman kohtelun kuin tietyt eläimille suunnatut lääkkeet. Ja tässä haluaisin esittää tarkistuksen, jolla kannustettaisiin pois tämänkaltaiselta kaltaisesta käytännöstä, koska ihmisten, ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden tulisi todella olla viimeinen ollen korsi, kun tässä sanottiin. Aion näistä tarkistuksia myös muihin asioihin liittyen. Ja vielä lopuksi, aivan kuten Envi-valiokunnassa on jo puhuttu, Kannatan sitä, että harmonisoidaan sääntöjä, jotka koskevat samankaltaisten eläinlääketuotteiden ryhmiä. From the ECR side. Kiitoksia sitten ecr herra Pihe. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kiittää Rova Grossettia. Tämä on ollut hyvin vaikea valtaisa tehtävä, eikä tämä aikaan ole kovin helppo. Kysymys on aiheesta, joka ei ole helppo säädellä. Kun lukee mietintöä, huomaa erinäisiä kysymyksiä, joita täytyy parantaa. Ennen kaikkea mitä tulee nimiin. Kysymys oli pelkästään eläinlääketieteellisistä tuotteista, kuten nähdään tarkistuksessa seitsemän, vaan eräistä muistakin näkökannoista, immunologisista kysymyksistä, lääkemääräyksistä ja niin edelleen. Siis tämä voi merkitä mitä tahansa lääkemääräystä, jonka kuka tahansa eläinlääkäri antaa. Jotkin avainkäsitteet ovat jääneet puutteellisesti määritellyiksi komission esityksessä ja siksi on tarpeen vahvistaa määritelmiä, jotta voidaan välttää sekaannuksia tulevaisuudessa. Totta kai meidän pitää olla järkeviä silloin, kun me käytämme tällaisia tuotteita. Tämä kaikki on säädetty markkinoinnissa, joka koskee avaintuotteita, joita ovat siis antibiootit. Selkeyttämistä siis tarvittaisiin, mitä tulee tuotteisiin, jotka ovat antimikrobituotteita. Minusta ovat mitkä tahansa toimet hyviä, joilla rohkaistaan keskitettyä menettelyä, joka helpottaisi yhteistä valvontajärjestelmää, mitä tulee nimenomaan lääkkeiden saatavuuteen. Eräät uudet elementit jotka liittyvät vaikuttaviin aineisiin ja niiden rooliin eläinlääkkeissä. Ennen kaikkea tulee tällaisia monografisiin järjestelmiin, joka minusta on erittäin mielenkiintoinen ajatus. Ja toinen ajatus, jota on vaikea säädellä, jota yleisesti käytetään, on online-myynti, internetmyynti. Online-myynti ennen kaikkea tuotteiden osalta, jotka ovat resepti patentin alaisia on keskeinen kysymys ajattelen ennen kaikkea lääketuotteiden käytön valvontaa, ja ne voivat olla vaara kansanterveydelle. Antibioottiresistenssi on nimittäin keskeisiä ongelmia. Onko, voisiko kielto tehokas? Tämä on kysymys, joka pitäisi esittää IT-asiantuntijoille. Minusta valvonta voisi olla tässä vaikea kysymys. Mitä tulee keskitettyyn tietokantaan? Olen yhtä mieltä periaatteesta. Kuitenkin olen sitä mieltä, että olisi realistisempi lähestymistapa kenties pyrkiä saada EMAn toiminta paremmin organisoitua. On tilaa itse asiassa yhdelle asetukselle, joka siihen maata, eli lääkevirastoa, eikä vain tukku erilaisia määräyksiä, joissa on siihen viitattu. Olisi tärkeää, että katsottaisiin myös, tätä rinnakkaisjakelua. Se on myös keskeinen kysymys. Minusta tämä on pitkä tie, on paljon käytänteet, joita käytetään väärin, on ristiriitaisuutta, mitä tulee näihin rinnakkaisiin järjestelmiin, ja minusta ne edellyttävät paljon työtä sekä meiltä että komissiolta, jonka pitäisi myös tehdä tehtävänsä. On tärkeää katsoa äh, näitä kysymyksiä hyvin tarkkaan. Mitä tulee sitten tällaisiin varovaisuustoimiin, joihin pitäisi ryhtyä, niitä ei koskaan ole riittävästi. Kysymys on pääasiassa altistumisesta ja saatavuudelle, mutta saatavuus on keskeinen kysymys kaikkien lääke- eläinlääkkeiden osalta. Niistä on, monet ovat että sitten niistä eron hankkiutuminen käytön jälkeen ja useimmat eläkkeet ovat sellaisia, että niitä on hyvin vaikea hävittää – niiden käsittelyn osalta pitäisi kohdata saman tavalla kuin ihmisten käyttöön tarkoitettuja lääkkeitä. Mitä tulee sitten lupien kieltoon, sitä pitäisi myöskin tarkastella ennen kaikkea, kun on kysymys antibiooteista. Menettelyn tulisi olla selkeästi määritelty. Me kaikki ymmärrämme, että antibiootit, joita käytetään eläimille vaikuttavat huomattavasti kansanterveyteen. Ja on nähtävissä selkeä yhteys siinä, miten niitä käytetään ihmisiin ja miten käytetään eläimiin. Ja tätä pitäisi ottaa huomioon ja säädöstä, mitä on hyvin selkeästi määritteleviä, jotta voitaisiin välttää kaikkia riskejä ja käyttää sellaisia keinoja kuin mahdolliset luvat tai lupien kieltäminen. Valvonta, mitä tulee sitten tukkukauppaan, on hyvin tärkeää, samoin myöskin vähittäiskauppaan. Olen miettinyt asiaa paljon. Minusta ehkä meidän tulisi ottaa maksiminen määrä yksittäisiä lupia. Ehkä pitäisi olla jonkinlainen kynnys, jokin raja, jonka jälkeen emme voi antaa lisää lupia. En tiedä, miten tämä pitäisi ratkaista, mutta minusta meidän pitäisi pohtia sitä. Haluan vielä kerran kiittää esittelijää. Kiitos. Kiitoksia, herra Piha. Ja seuraavaksi Kuuntelemme Alden edustajaa Rova Paussinia. Tack, herr ordförande. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää Rova Krostettia erittäin hyvin tehdystä työstä. Pidän todella hyvin suuressa arvossa tarkistuksia, jotka tähtäävät siihen, että yksinkertaistetaan säädöksiä ja että on uusia ehdotuksia, jotka tekevät todellakin tästä säädöksestä selkeämmän. Minusta on tärkeää, että kun me puhumme siitä, että pitäisi yksinkertaista ja selkeää eurooppalaista lainsäädäntöä, on äärimmäisen tärkeää, että kun me teemme lainsäädäntötyötä, tätä arkista lainsäädäntötyötämme, että me olemme yhtä mieltä siitä, että tekstin pitää olla selkeää, ymmärrettävää, ei vain tässä laissa, vaan kaikissa laissa, joita me käsittelemme. Olen yhtä mieltä teidän kanssanne siitä, että pelkästään ne lääkkeet, joita, joita eivät koske reseptit, saadaan myydä internetkaupassa. Ja meillä on nyt tehnyt tätä koskevan ää, tarkistuksen maatalousvaliokunnan ta- lausunnossa. Mitä tulee sitten tällaiseen ennakoivaan hoitoon, että tämä koskisi pelkästään eläin, elintarviketuotantossa olevia eläimiä. Kun me puhumme antibioottiresistenssistä, myöskin meidän seuraeläimemme ovat hyvin tärkeä välikappale tässä tartuntahistoriassa, koska ovat lähellä ihmisiä, joten minä sanoisin, että kaikki eläimet, että niitä kaikki eläimiä koskisi tämä kielto. Ja kun tulee sitten ympäristövaikutuksiin, ja en ennen kaikkea, mitä tulee tällaisiin bakteereihin, jotka ovat resistenttejä, jotka päätyisivät vesistöihimme ja maaperään, joista on tulossa yhä suurempi ongelma, vaikkakin voidaan sanoa, että tutkimus on tällä alueella vasta päässyt käyntiin, ja me emme vielä tiedä täsmällisesti tästä tarpeeksi, mutta tässä meidän täytyy olla äärimmäisen tarkkaavaisia – vaikka emme pystykään sanomaan täsmällisesti miten, mutta olen, olemme tästä selvästikin yhtä mieltä. Yksi ehdotus kenties vielä, jotta jatkaisin edelleen siitä, mitä olet sanonut tarkistuksessanne 65, että pelkästään, ei pelkästään lääkintäviranomaiset, vaan myöskin ympäristöviranomaiset jäsenvaltioissa ja EU-tasolla saisivat tietoa samoista asioista, että me lisä, ottaisimme mukaan myöskin ympäristöviranomaiset. On myös tärkeää, että maissa, joissa mennään nyt pitemmälle kuin mitä tässä määräyksessä määrätään, ja jossa esimerkiksi eh, eläinlääkärit saavat myydä lääkkeitä, joita, ne, joita he itse määrävät eh, että he eivät saa ansaita sillä, että ovat lääkkeen myyjiä. Että tämä olisi siis sallittua tulevaisuudessakin, koska jäsenvaltiossa on näitä osin erilaisia säädöksiä. Ja lopuksi. Mitä komission ehdotuksessa, ehdotuksessa todella puuttuu, on säännöt, jotka koskevat vastuullista eläinlääkkeiden käyttöä. Ehdotuksessa voidaan sanoa, että se on suuntautunut tuotteisiin, ei eläimiin eikä ihmisiin. Ja tässä minun mielestäni asenne on täysin absurdi. Meillä ei ole tuotteita, jotka <clears throat> eivät vaikuttaisi ihmisiin, eläimiin ja ympäristöön. Ja todellakaan ei sellaisia lääkkeitä, koska niitä tuotetaan, että niitä käytettäisiin niin, että ne vaikuttaisivat että puhuttaisiin niistä ikään kuin olisi puhdasta tekniikkaa, sitä minä en oikein ymmärrä. Minä olen tehnyt joitakin ehdotuksia, pieniä yksityiskohtaisia ehdotuksia, ja minusta me olemme tehneet erinomaisen hyvää yhteistyötä. Ja kun minä ja Rova Krostet olemme istuneet pitkään tässä parlamentissa, sanoisin, että me olemme päässeet tässä mielessä todella hyvin pitkälle – siinä, että voimme harjoittaa yhteistyötä, käytännön kysymyksiä, se ilahduttaa minua todella suuresti. Se, että olemme päässeet näin pitkälle, että me kenties <clears throat> opimme sen, että päätöksen täytyy olla kompromissi ja meidän täytyy päästä asioista yksimielisyyteen. Kiitos vielä kerran. Olet tehnyt todella erinomaista työtä. Kiitos. Thank you very much. And... Kiitoksia. Ja seuraavaksi Kuen puolelta Rova Kyllönen. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin suuret kiitokset esittelijä Rova Krostetille. Hän on tehnyt valtavan hyvää ja rakentavaa yhteistyötä kaikkien kanssa, huomioiden kommentteja ja toiveita erittäin laajasti kompromisseja hakien. Erityisesti olen, olen pitänyt hänen tavastaan pitää vahvasti huolta siitä, että antibioottiresistenssin torjunta menee nyt eteenpäin ja eri, erityinen huomio näihin antibioottien ennaltaehkäisevään käyttöön on ollut todella, todella tarpeellista. Se, mitä itse mietin, että voisi tietysti korostaa, mikä tuntuu tänä päivänä jäsenmaissa unohtuvan, että tiedon välittäminen ja informaatio, tavallaan valistustyön jatkaminen on erityisen tärkeää edelleen tänä päivänä ja se tuntuu välillä, välillä meiltä unohtuvan, että ihmisiä täytyy muistuttaa edelleen antibioottien vaaroista ja lääkkeiden vaaroista ja siitä, että käytetään niitä lääkkeitä vain silloin, kun konkreettinen tarve on olemassa. tarkistuksesta 81 sanoisin sen verran, että, että pidän tärkeänä, että tässä on huomioitu lähestulkoon kaikissa tarkistuksissa se, että jäsenmaissa on erilaisia tarpeita, jäsenmaissa on myös alueita, joissa on erityisen pitkiä välimatkoja sekä eläinlääkärin saatavuuden että apteekkien läheisyyden osalta. Ja sen vuoksi on tärkeää, että esimerkiksi sairastapauksissa huomioidaan se, että mikäli vaikka maatila on kaukana, kaukana eläinlääkärin vastaanotosta, tai apteekista, niin voidaan poikkeustilanteissa tehdä diagnoosia myös puhelimitse, kun eläimet ja tila on tuttuja. Ja sen lisäksi voidaan myös sitten määrätä ja myydä lääkkeitä erityisesti maanviljelijöille, joilla on runsaasti, runsaasti karjaa. Ja monta kertaa, ainakin meillä Suomessa on tilanteita, joissa maatilan ja apteekin välimatka on parhaimmillaan 200 kilometriä, jollain tuntuisi aika toivottomalta se ajatus, että eläinlääkäri kävisi tilalla määräämässä lääkkeet ja viljelijä lähtisi sitten niitä erikseen hakemaan 200 kilometrin päästä, kun samainen lääkäri voisi ne myydä, myydä tilakäynnin yhteydessä. Suhteesta ihmislääkkeisiin ja eläinlääkkeisiin huomauttaisin siitä, että Meillä on todellakin hyvin haastavat eläinlääkemarkkinat niiden pienuuden takia ja sen takia näiden lääkkeiden innovointi on ollut aika hidasta ja vaativaa. Ja sen takia täytyy tietysti muistaa, että varsinkin kun puhutaan hyötyeläimistä tai puhutaan sitten harraste seuraeläimistä, niin ihmisillä on valtavan erilaisia tarpeita ja haluja hoitaa omia eläimiään. Ja toivoisin, että myöskään eläinlääkäreitä ei syyllistettäisi siitä, että he haluavat antaa asiakkaille mahdollisimman hyvää, hyvää ja toimivaa palvelua ja sitä kautta etsiä myös lääkkeitä ihmispuolelta ihan sen vuoksi, että niitä ei aina eläin, eläinlääkkeinä ole saatavissa ja käytettävissä. Ja Erityisen hyvänä huomiona pidän sen, että ympäristönsuojelu on nostettu tässä nyt erityiseen rooliin ja vältetään jatkossa arviointeja, joilla tehtäisiin toimia, toimia jotka sitten heikentäisivät edelleen ympäristön ja, ja erityisesti vesistöjen, vesistöjen tilannetta. Uskon, että yhteistyössä toimien saavutamme parhaan mahdollisen lopputuloksen, mutta täytyy kyllä sanoa, että harvinaisen vaikeassa lainsäädäntökokonaisuudessa Rova Crosted on kyllä tehnyt erittäin vahvaa ja asiantuntevaa työtä. Kiitoksia. Thank you very much. And uh, next speaker from... Kiitoksia. Seuraavaksi sitten vihreiltä. Edustaja Hoisinga. Ja ich darf. Haluan lämpimästi kiittää ja hänen tekemästään työstä. Olemme monesta samoilla linjoilla. Kuitenkin muutama sananen ongelmista. Komission ehdotus ei vastaa monin osin oikealla tavalla ongelmiin. Euroopassa käytetään eläinlääkkeissä kaksinkertainen määrä antibiootteja kuin ihmisten osalta. Ja tähän tilanteeseen ei tässä ehdotuksessa oikealla tavalla puututa, tämä on sanottava. Mutta kiitän Grostetia siitä, että nyt ensi kertaa määritellään profilaksia, metafilaksia. Profilaksi pitää tässä kieltää eläinlääkinnässä se, että tässä katsotaan myös tätä metafilaksia on hyvä asia, mutta tähän liittyy tiettyjä kysymyksiä. Metafylaksian kohdalla äh, ei saa käydä niin, että eläimiä, terveitä eläimiä hoidettaisiin useammin antibiooteilla kuin sairaita eläimiä. Eli sairaat ja terveet eläimet pitää pystyä pitämään erossa toisistaan. Nyt tähänkään aiheeseen ei ole tässä puututtu. Sitten internetmyynnin kieltäminen, tästä olemme varmasti kaikki samalla linjoilla. Sitä ei pitkällä aikavälillä ole helppoa valvoa, eikä se ole mahdollista, ja siksi näkö, näkemyksemme on tässä aika samankaltainen. Kun kehitetään uusia antibiootteja ja eläinlääkkeitä, ongelmana on se, että teollisuus lähtee kehittämään uusia lääkkeitä vain kun markkinat ovat kyllin suuret ja voidaan tehdä voittoja. helpotamme tutkimusmahdollisuuksia. Toivomme, että saamme lääkkeitä enemmän markkinoille, mutta onko lähestymistapa nyt täysin oikein, en ole siitä ihan varma. Meidän pitäisi pystyä ehkä eri keinoin mm, ohjata markkinoita eikä jättää kaikkea pelkästään teollisuuden käsiin, yritysten käsiin. Eli onko tämä lähestymistapa nyt ainut mahdollisuus on mielestäni hieman kyseenalaista. Sitten ympäristövaikutukset, joita lääkkeillä on. Tämä on tärkeää juuri eläinlääkinnän osalta ja tässä Grosted puhukin tästä oikealla tavalla. Mutta meneekö tämä nyt kyllin pitkälle, niin en tässä muodossa tähän usko vuoteen 2003 asti meillä ei ole mitään ympäristövaikutusarviointia tässä asiassa ja tässäkään ei mennä nyt kyllin pitkälle. Vain 5 prosenttia vaikuttavista aineista jää eläimeen sinänsä ja 95 prosenttia päätyy sitten jollakin tavalla ympäristöön. Antibioottijäämiä on löytynyt Saksassa pohjavesistä ja muualta. Ja kyllä tämä vaikuttaa sitten äh, eri asioihin, joita ei tässä oikein ole osattu kaikella tavalla huomioon, joita pitää tarkastella tarkemmin. Ja vielä parempi määritelmä toi on tarpeen reserviantibiootti, se miten, miten sitä käytetään, tässä ei saa komissiolle jättää vapaita käsiä tämän asian määrittelyyn, vaan täytyy toimia johdonmukaisemmin. Meillä on tässä asiassa WHO-luettelo. Käytetäänkö sitten noita kriteereitä vai pyritään estämään antibioottien laajempi käyttö eläimillä on asia, jota on vielä katsottava. Mutta uskon kuitenkin, että tässä monelta osin on päästy eteenpäin komission ehdotusta on näin pystytty parantamaan ja varmasti löydämme vielä konsensuksen muistakin asioista, jotta voidaan vastata ongelmiin, joita tässä vielä on. Tuomme oman näkemyksemme tähän ja toivottavasti pääsemme loppujen lopuksi hyvän tulokseen. Kiitos. Thank you very much. And uh, last but not least. Kiitoksia ja viimeisenä viimeisenä vaan ei vähäisempänä EFTDn eh, herra Petice. Kiitoksia. Lähdemme liikkeelle komission ehdotuksesta, josta emme pitäneet juurikaan. Se ei ollut tasapainossa, vaan oli liian lähellä lääkefirmoja. Kun lähdetään liikkeelle tavoitteista ja puhutaan siitä, että saadaan eläinlääkkeet paremmin saataville myös pienille lajeille, kuten mehiläisille, niin tähän suhtauduttiin aika väärällä tavalla ja pidettiin sitä jotenkin vähäpätöisenä asiana. Mutta kyllä tässä on syytä nyt asiaa pohtia. Me olemme kyllin fiksuja kuitenkin ymmärtääksemme sen, että nyt lääketeollisuus on päättänyt lähteä keräämään hyötyä tältä alalta, jota ei ole välttämättä käytetty vielä kyllin hyvin hyväksi. Me pyrimme siihen, että eläimet voivat hyvin, haluamme siirtyä yksittäisiin hoitoihin, emme massahoitoihin, haluamme, että hygieniset toimenpiteet ovat hyviä, oikeanlaisia, ja haluamme, että laajamittaisessa karjakasvatuksessa Kiina voidaan pyrkiä siihen, että eläinten elinympäristö vastaa mahdollisimman pitkälti luonnonmukaista, koska tämä vaikuttaa myös eläinten, ihmisten terveyteen, mutta komission ehdotus meni täysin väärään suuntaan. Esittelijä Grostetin ehdotus on korjannut merkittävällä tavalla komission alkuperäistä ehdotusta aivan alusta alkukeskusteluista lähtien olemme esimerkiksi vastustaneet internetmyyntiä, haluamme sen kieltää. Ja sitten tämä joukkohoito metafylaksen siitä näytämme olevan kaikki samoilla linjoilla. Ja sitten jotakin äh, epäilyksiä liittyen liittyy tutkimuspuoleen ja innovaatioihin lääkealalla. Tätä ei saisi kannustaa niin, että molekyylien patentteja jatkettaisiin ja pidennettäisiin, koska kaikki tietävät, että kun tutkitaan ihmislääkkeitä, käytetään tällaista kumuloituvan innovaation periaatetta – käytetään pohjana jo olemassa olevaa vaikuttavaa ainetta. Ja tässä kuitenkin on mahdollisuus siitä, että vain harvat tahot pystyvät pitämään patentit itselleen ja näin määräämään sitten hinnan, joka lääkkeellä markkinoilla on. Eli tätä asiaa pitäisi katsoa tarkemmin. Tiettyjen lääkkeiden käytössä kuitenkin on oltava tarkka tarkka ja niiden käytön rajoittamisessa pitäisi olla tarkka, jos ne ovat tarkoitettu pelkästään ihmisille. Eli tarvitaan tiukempi sääntelykehys joidenkin viimeisimpien lääkkeiden osalta, jota ei tulisi käyttää eläimille, vaan niiden käyttö todella olisi vain ääritapauksissa mahdollinen, jos muita vaihtoehtoja ei ole. Mitä sitten tulee lääketurvatoimintaan? Komissio ehdottaa jatkuvaa valvontaa, mutta kuitenkin haluamme vielä tarkastella tilannetta tarkemmin ja mahdollisesti tehdä tehokkaampia ehdotuksia tuemme Paulsenia siitä, että eläinlääkäreiden ei tulisi saada voit, haittoja lääkkeiden myynnissä Tämä oli alkuperäinen tavoitteemme. Kaiken kaikkiaan tuemme laajasti sitä työtä, jota esittelijä kuitenkin on tehnyt. Kiitoksia. Thank you very much. And... Kiitokset teille. Ja seuraavaksi sitten kuulemme puheenvuoroja valiokunnan jäseniltä. Ensin Rova Ajuso. Sí, muchas gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin Haluaisin onnitella ja kiittää Rova Krostettia hänen tekemästään työstä. Tämä teksti on erittäin hyvä ja voin olla lähes sataprosenttisesti yhtä mieltä sen kanssa. Olen yhtä mieltä siitä, että tätä lainsäädäntöä täytyy uudistaa niiden ongelmien takia, joita tällä hetkellä siihen liittyy. Pelkästään äh, harvalukuisempien lajien äh, lääkkeiden saatavuuden ja näiden lääkkeiden käytön osalta, vaan ennen kaikkea ajatellen esimerkiksi suhteetonta hallinnollista taakkaa, jota tarkoittaa tässä innovaation, innovaation kannustaminen näiden tärkeiden lääkkeiden osalta. Mitä tulee sitten eläinlääkkeiden saatavuuteen, niin todellakin tarvitaan lääkkeitä eri lajeja, eri toten harvalukuisempia lajeja ja erilaisia patologioita varten. E, meidän pitäisi todellakin puhua näistä harvalukuisimmista lajeista ja vähemmän käytetyistä lääkkeistä niin, että ei aina tarvitsisi turvautua ihmislääkkeiden käyttöön näissä tapauksissa. Mitä tulee sitten hallinnollisen taakan vähentämiseen. No, aivan yhtä mieltä olen tästä, mutta tässä täytyy olla kysymys sellaisista byrokraattisista taakoista, jotka eivät tuo mitään lisäarvoa. Ja aina pitää pitää kiinni laadusta, tehokkuudesta ja oikeasta tiedosta. Näiden osalta ei kyllä pidä hallinnollista taakkaa mitenkään vähentää. Lopuksi täytyy ottaa huomioon vielä tietystikin se riski, jota edustaa mikrobi mikrobilääkkeiden resistenssi kansanterveydelle, mutta täytyy ottaa myös olevassa olevat välttämättömät määräykset huomioon Ne täytyy toteuttaa riski Ja tämän osalta olen yhtä mieltä Rova Grostetin kanssa siitä, että täytyy tarkkailla ähm, eläinlääkkeiden lääketurvatoiminnan toimimista. Kiitoksia. Next. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Lins. Ja vielen Dank. Kiitos. Kiitos, herra puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kiittää esittelijää minun mielestäni erinomaisesta mietintöluonnoksesta ja haluaisin myös kiittää hyvästä yhteistyöstä tämän mietinnön laatimisessa. Minä olen ollut lausunlaatija lääkärehyjen osalta, mikä on hyvin läheisesti yhteydessä eläinlääkkeisiin. Ja uskonkin, että me voimme tässä päästä hyvin johdonmukaisiin esityksiin ja minusta on tärkeää, jos ajatellaan sitä, että kun käyttö on välttämätöntä, niin silloin määritelmät ovat samanlaisia ja tämä johtaa myöskin siihen, että soveltaminen on käytännössä helppoa. Minusta on tärkeää, että määritelmät, että niitä tarkastellaan lähemmän, lähemmin ja että tehdään ero profylaktisen ja käytön metafylaksian ja terapeuttisen käytön välillä. Ja minusta on tärkeää sekin, että toimimme hyvin restriktiivisesti, mitä tulee ennen kaikkea tähän ennakoivaan, ehkä ennaltaehkäisevään käyttöön. On tärkeää vahvistaa eläinlääkärin asemaa, ei kuten herra Rova Paulsen sanoo, että me asetamme kyseenalaiseksi eläinlääkärin oikeuden myydä lääkkeitä. Minusta on tärkeää, että reseptien äh, aikaa äh, rajo, rajoitetaan, että olisivat enintään seitsemän päivää. Monet, jotkut puhuvat myöskin internetkaupasta, ei minusta olisi aivan oikein nimenomaan antibioottien määräämisen osalta kieltää tämä. Ja tietosuoja määräysten laajentamisen osalta. Sekin minusta olisi aivan oikein, ja sitähän kollega Kostet on esittänytkin. Yksi ehdotus erityisesti, joka liittyy ihmislääkkeiden käyttämiseen eläimiin, minusta voitaisiin mennä siihen suuntaan toisaalta, että pitäisi hyvin restriktiivisesti harjoittaa tätä ja että tämä pitäisi olla vain viimeinen vaihtoehto ja että myöskin sitten pitäisi saada lupa eläinlääketieteelliseltä viranomaiselta niin, että eläinlääkäri yksin ei tekisi päätöstä tästä asiasta. Tämä voisi olla ehdotus, joka voisi auttaa tuloksiin, mutta muuten sanoisin, että odotan mielenkiinnolla jatkoyhteistyötä ja pidän tärkeänä sitä, että koko pakettia tarkastellaan ja viime kädessä saadaan aikaan johdonmukainen paketti, ja lääkärehuin osalta tietysti maatalousvaliokunta on se, joka on vastuvaliokuntana, on tärkeää, että sitä katsotaan kuitenkin samaan aikaan, että tehdään ajallisesti päätökset saman aiko, samoihin aikoihin. Kiitoksia. Seuraavaksi varapuheenjohtaja Butch. Pane předsedo, především bych chtěl eh, opravdu poděkovat. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää tässä aluksi, koska hän todella on nyt tässä valtavan vaikean tehtävän edessä. Jälleen kerran on korjattava ehdotusta ja pyrittävä pääsemään asetettuihin tavoitteisiin. Tämä tehty ehdotus ei kuitenkaan menee oikeaan suuntaan. Komission vaikutusten arvioinnin perusteella ei ole selvää, ovatko nämä toimenpiteet, joita tekstissä on, sopivia sille, että näihin tavoitteisiin päästään. Grostet on tehnyt paljon korjatakseen ehdotusta ja me kaikki pyrimme tukemaan häntä tässä työssä. Komission ehdotus tässä muodossaan johtaisi pikemminkin siihen, että suojaolosuhteet ihmiselle, eläimelle ja ympäristölle vain heikkenevät. Tässä ehdotetaan harmonisoimislähestymistapaa, mutta siinä ei oteta millään muotoa huomioon eri Äh, yksittäisten lääkkeiden äh, tai eläimien erityispiirteitä. Kaikkea käsitellään ryhminä, määritelmät ovat heikkoja ja näitä Grossteet on pyrkinyt parantamaan ja korjaamaan. Otetaan käyttöön suoja-aika, komissio käyttää kaikkein lyhintä suoja-aikaa. Se ei myöskään ole hyvä lähestymistapa. Ja sitten tämä lääketurvatoiminta. Sitäkään ei tässä säännellä oikealla tavalla. Mielestäni tämä alkuperäinen ehdotus pyrki pikemminkin vahvistamaan sisämarkkinoita kuitenkin ihmisten ja eläinten terveyden kustannuksella. Ja teollisuuden käden jälki näkyy tässä ehdotuksessa voimakkaasti. Itse aion laatia koko joukon tarkistuksia erityisesti liittyen antibioottiresistenssiin. Sitten ongelmat jotka liittyvät antibioottiresistenssin torjumiseen. Nämä kysymykset ovat hyvin tärkeitä. On olemassa toimenpiteitä, joiden avulla antibioottiresistenssiin voidaan puuttua, mutta tässä ehdotuksessa niitä ei ole. Ja meidän on nyt tehtävä hyviä konkreettisia ehdotuksia, jotta antibioottiresistenssiä todella torjutaan tehokkaasti. Tämä ei ole nyt mikään poliittinen kysymys, vaan tässä on vaakalaudella terveytymä ja eläinten terveys. Ja antibioottiresistenssi on keskeinen ongelma, johon pitää puuttua. Odotan innolla tulevaa yhteistyötä ja kaikesta huolimatta olen toiveikas, vaikka mielestäni komission ehdotus on erittäin heikko. Ja, dank, ja äh, ja. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset esittelijälle. Me haluamme yhdessä parantaa komission ehdotusta. Se, oli kovinkaan epäta- se on aika epätavallista, koska Totta kai on tärkeää, että saatamme komission esityksen lähemmäksi käytäntöä. Minä haluaisin maatalouspolitiikan harjoittajana ottaa hiukan kantaa siihen, mitä täällä on noussut esille. Ensinnäkin olen iloinen yksimielisyydestä, että kielletäisiin internetkauppa. Se on minusta erittäin tärkeää. Jos se vapautetaan, sitä ei saada hallintaan ja tämä olisi kontraproduktiivista. Toinen asia, mitä eläinlääkäri saa tehdä, mitä hän voi tehdä, Tästä on erilaisia näkemyksiä. Minun mielestä olisi tärkeää, että eläinlääkäri voi myös määrätä ja antaa eläinlääkkeitä. Rova Paulsi sanoi, että tämä tulee kalliimmaksi, mutta minä kuulun niihin, että minä vielä vetäisin eläinlääkärin mukaan vastuuseen. Täytyy olla vuoropuhelua viljelijän ja eh, eläinlääkärin välillä. Eläinlääkäri tietysti tekee diagnoosin, mutta terapian osalta ja tämä jatkuu, jos tapahtuu virheellistä lääkkeiden käyttöä, silloin eläinlääkäri on myös vastuussa siitä. Hän on todellakin vastuussa siitä vain silloin, kun hän on diagnoosin lisäksi myöskin antanut lääkkeet. Kustannuksista viljelijänä sanoisin, että jos totta kai, jos ajatellaan asiaa markkinoiden kannalta, ei ehkä ole huono asia se, että eläinlääketeet eivät ole liian halpoja. Totta kai me olemme nähneet, mihin se johtaa, mutta täytyy katsoa asiaa. Sitten ihmislääkkeiden käyttäminen tai reserviantibioottien kysymys. Minä kuulun niihin, jotka toivoisivat, että jos täsmällisesti voitaisiin määritellä reserviantibiootit ja voitaisiin kieltää niiden käyttö eläintuotannossa. Tämä olisi tämä suuri tavoite, koska muuten tapahtuu tiettyä laittaa pehmentymistä. Äh, Paulsen puhuu tästä, eräät muut puhuvat tästä, me tiedämme jo, että pelkästään tällaisen kotieläinten osalta tämä on aika vaikea. Ihmiset pitävät kissastaan ja ovat kissalle kaikkea, mitä itsekin käyttäisivät. Jotkut ruokkivatkin kissoja paremmin kuin itsensä. Eh, tämä on vaarallista. Kollega Lintz teki hyvän ehdotuksen. Meidän pitäisi huolehtia joka tapauksessa siitä, että voidaan rajoittaa näiden lääkkeiden käyttöä, luottalaisia turvalinjoja tähän. Ja että jos eläinlääkäri on sitä mieltä, että ihmisen tarvittua lääkettä pitää käyttää eläinten hoitamiseen, että silloin hänen pitäisi hakea tätä varten lupa ylemmältä taholta. Ajattelen myöskin yleistä intressiä, tämä on hyvin tärkeä kysymys ja pitää huolehtia siitä, että emme aiheuta lisää resistenssiä. Ja viimeinen asia, esittelijä on tehnyt hyviä ehdotuksia, mitä tulee tilastoihin ja seurantaan. Minä olisin toivonut, että ei pelkästään maatalouden alueella tätä käytettäisi, vaan myöskin tässä antaisin tiettyjä ajatuksia eteenpäin myöskin ihmis, lääketieteeseen. Me puhuimme tästä eräällä tällaisella työlounalla, mutta eh, on ollut sieltä eräät ajatuksia, mutta että maatalous on osa ongelmaa silloin, kun on kysymys resistenssien syntymisestä, mutta on muitakin asioita, jotka pitää ratkaista. Ja jos me kaikki jatkamme vanhaan malliin, en tässä pelkästään maataloutta, vaan myöskin ihmislääketiedettä, jossakin vaiheessa antibiootteja enää voida käyttää. Tollekin tässä on nyt todella kiireellinen tarve toimia. Thank you very much. The next... Kiitokset. Ja seuraavaksi edustaja Rivasi. Si, merci, monsieur le président. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitokset rouva Krostes teille tästä mietinnöstä. Te olette aivan valtaisesti tehneet työtä tämän kanssa ja tämä on hyvä mietintö. Minä haluaisin tässä korostaa nyt tätä antibioottiongelmaa ja sitten myös innovaatiokysymystä. Antibioottien osalta olen tarkastellut sitä, mitä Tanskassa tapahtuu, ja Tanska on vahvasti vähentänyt antibioottimääräyksiä ja aina kun maanviljelijä käyttää tai toteaa käyttää antibioottia, hänen täytyy ilmoittaa sitä kansalliselle virastolle. Ja farmaseutit ovat ne, jotka myyvät näitä tuotteita. Ja tässä nyt sitten eläinlääkärien ja maanviljelijöiden erottaminen toisestaan on äärimmäisen tärkeää, ja samoin antibioottinen jäljitettävyys. Ja tähän suuntaan täytyisi, täytyisi mennä. Ranskassa tämä tulee olemaan erittäin hankalaa, koska eläinlääkäreillä ö, osa palkasta tulee eläinlääkkeiden myynnistä. Joten jos todella kuitenkin halutaan puuttua ongelmaan, niin täytyy erottaa nämä kaksi tahoa toisestaan. Toinen seikka on sitten innovaatio. Tässä en ole yhtä mieltä teidän kanssanne, rouva esittelijä, tarkastuksen 42 osalta. Te sanotte, että suoja-aika uuden teknisen dokumentoinnin osalta olevan, olemassa olevan tuotteen kohdalla täytyy olla viisi vuotta. No minun mielestäni tämä on hyökkäys tietoa ja kilpailua vastaan. Jos todella halutaan edistää innovaatiota, niin ei silloin pidä olla tällaisia suoja-aikoja, jolloin ei ole saatavissa näitä tietoja lääketutkimuksesta. Savoin kuin luvan pidennysaika. Minun mielestäni tämä ei myöskään ole hyvä. Te sanotte, että tässä ei ole kysymys eläinlääkkeiden osalta suurista markkinoista, mutta kyllähän tässä on kysymys kahdesta miljardista eurosta. Ei tämä ole pikkujuttu. Ja lääkkeiden voitot eivät ole samansuuntaisia kuin ihmislääkkeiden osalta. Ne ovat vain 10 tai 15 prosenttia. No ei tämäkään ole ongelmanne tässä. Mutta olen yhtä mieltä teidän kanssanne lääketurvatoiminnasta. Mielestäni tässä nyt ei ollut komissiolta tarpeeksi vahva tämä teksti. Tässä tarvitaan säännönmukaisia raportteja. Olen yhtä mieltä kanssanne tästä. Ja sitten ympäristönsuojelusta. Minulla on tässä kysymysmerkki. Mitä te ymmärrätte tällä ympäristön monografialla? Liittyykö tämä nyt niihin molekyyleihin, joita, joista kysytään, vai mitä tapahtuu ympäristön osalta, kun eläimille annetaan lääkkeitä? Niin, Ensimmäinen seikka, ensimmäinen paikka, mistä nämä lääkkeet löytyvät, ovat maapohja ja ö, pohjavesi. Eli tämä ympäristö monografia tulee molekyyleistä, mutta myös muista ainesosista, jotka joutuvat ympäristöön. Ja ne silloin entistä laajentavat näitä vaikutuksia glykosat, aktiivinen molekyyli ja sitten lisäaine, joka vaikuttaa eikä se ole sama kuin tämä pääaine. Joten todella haluaisin tämän osalta tähän vielä tarkennusta. Toivottavasti löydetään kompromissi niin, että saadaan hyvin käytettyä näitä lääkkeitä, mutta samalla pystytään asianmukaisesti suojelemaan kansanterveyttä koska antibioottireservit ovat äärimmäisen merkittäviä. Tässä on eroja eri jäsenvaltioiden välillä. Eri jäsenvaltioissa on erilaisia luetteloita antibiooteista, joita voi käyttää eläimellä, joita ei voi käyttää. Uh, Edustaja Kutanen. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin korostaa tai sanoa, että olen yhtä mieltä niiden kanssa, jotka ovat korostaneet sitä, miten tärkeä tämä asia on, ajatellen tulevaisuutta. Ja Pavel Potts otti esille kysymyksen antibioottiresistenssistä ja siitä, mitä se todella merkitsee. Ja olen yhtä mieltä hänen kanssaan. Ja haluaisin sanoa, että kysymyshän on viime kädessä ihmisten elämästä. Ja voimme jo tänään nähdä, miten epätoivoisia ihmiset ovat silloin, kun lääkkeet eivät enää vaikuta, ja tulemme näkemään tätä yhä enemmän tulevaisuudessa. Joten tämä on erittäin tärkeää työtä, jota tässä tehdään. Haluaisin korostaa sitä, miten merkittävää, ja muutkin ovat ottaneet tämän esille, mutta nähtävä yhteys äh, siinä, miten äh, holtittomasti käytetään eläimiin tapauksessa äh, antibiootteja, että tämä on, merkitsee sitä, että ei ole huolehdittu siitä, että tuolla katsottaisiin, että eläinten äh, terveydestä huolehtaisiin kunnolla että ne olosuhteet olisivat asianmukaiset. Ja lääkkeillä tavallaan peitetään se tosiasia, että joissakin maissa että yksinkertaisesti ei oteta huomioon eläinten elinolosuhteita hyvällä tavalla. haluaisin korostaa sitä, että täytyy olla voimakkaita tarkistuksia, jotka liittyvät siihen, että tämä yhdist, yhdistetään antibioottiresistentti ja se, miten holtittomasti eläimille syötetään antibiootteja, joilla peitellään sitä, että niiden eliolonsuhteet ovat ole asianmukaiset. Ja se, että me nyt sanomme, että me, olemme, me täytyy kirjata tänne myös se, että haluamme parantaa eläinten terveyttä. Jos on eläimiä, jotka elävät ahtaasti. Ja tästä syystä joutuvat elinolosuhteisiin, jotka ovat hyvin hankalat ja vahingoittavat toisiaan. Sijat ovat tästä yksi esimerkki. Ja kun nämä eläimet saavat vammoja, ne myöskin sairastuvat ja, ja tätä sitten, tähän käytetään sitten penisiiliä. Joten on tärkeää, että eläin, eläinten terveyden osalta puhutaan myöskin siitä, että edellytys sille on hyvä eläinten suojelu. Ja minusta on hyvä, että käydään keskustelua siitä, otettaisiin vakavasti se, miten saataisiin vähennettyä lääkkeiden käyttöä eläinlääketieteessä, ja eikö ole hyvä se, että on olemassa ristiriitaisia tavoitteita, jossa äh, siis eläinlääkärit kirjoittavat äh, reseptejä lääkemääräyksiä ja sitten saavat myöskin maksun siitä. En tiedä, miten voidaan pitää alhaisemmalla tasolla lääkkeiden käyttöä, jos toisaalta toimeentulo riippuu nimenomaan siitä, että lääkkeitä käytetään. Minusta voitaisiin kyllä kertoa sitten, miten pidetään alhaisena lääkkeiden käyttöä, jos ollaan tiippuvaisia siitä, että lääkkeitä myydään. Minusta tämä vaikuttaa aika oudolta. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Schreier-Piiri. Dank u wel, voorzitter. Op de eerste plaats, eh, mevrouw Kroes. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin, Rova Krostet, olen äärimmäisen onnellinen siitä, että te käsittelette tätä asiaa. Me voimme tehdä hyvää yhteistyötä tästä ja tällä on tärkeä asema esityslistalla. Minulla on Alankomaista paljon kokemusta tässä ja tässä vuosikausia on tätä asiaa sielläkin käsitelty. Olemme jo saavuttaneet hyvin paljon Tämä täytyy todeta. Ensimmäinen kommentti, jonka haluaisin esittää, liittyy eläinlääkäreihin. Joskus heidät on tässä mainittu kielteisessä kontekstissa. EPPssä tästä oli juuri kuulemistilaisuuskin. Omassa maassani tilanne on hieman erilainen, koska eläinlääkärit aina kahden viikon välein vähitä käyvät äh, maan, maatiloilla. He valvovat tilannetta ja he rekisteröivät tapahtumia. No, jos puhutaan tässä nyt 35 prosentin äh, vähennyksestä, niin kyllä meidän täytyy nyt ymmärtää se, että tässä puhutaan ihmisten ja eläinten terveydestä ja meidän täytyy tarkastella myös tiedostamista ja tietoa. Ei pelkästään sitä, että tietoa toimitetaan maanviljelijöille, vaan kaikille tahoille, koska tämähän liittyy kansanterveyteen. Ja on sitten vielä eräs seikka, jota mielestäni tässä ei ole mainittu. Eläinrehujen osalta sanoisin, että alkumaissa me olemme aivan alkuvaiheessa eläinrehujen hallintatoimien osalta. Tällä hetkellä Alankomaissa tässä käydään vapaa keskustelua, eli jos tarkastuksia tehdään Alankomaissa, niin niitä täytyy tehdä kyllä samalla tavalla kaikissa muissakin jäsenvaltioissa. Meillä on nyt tällainen pioneerin rooli tässä Alankomaissa. Ja meillä on äärimmäisen vähän sielläkin jo näitä tarkistuksia, puhumattakaan sitten muista jäsenvaltioista, joten täytyy varmistaa se, että näitä tarkastuksia todellakin tehdään asianmukaisesti meidän täytyy tarkastella myös todistustaakakysymystä ja meidän täytyy yhdessä pystyä puhumaan tästä. Viime kerralla me puhuimme siipikarjasektorista. Ja meillähän oli utrehtilainen vieras, joka piti meille esityksen Siipikarjasektori kyllä varmaan voi elää teidän ehdotuksenne kanssa. Kiitoksia. Sitten vielä viimeisenä vihreiden puolelta Rova Auken. Øh, Kiitoksia. Haluaisin esittää kommentin, joka liittyy hiljattaisen kehityskulkuun. Tanska valvoo lähestulkoon eniten lääkkeiden käyttöä maataloudessa. Ja huoneen joukossa olemme yksi parhaita. Mutta tilanne on joka tapauksessa erittäin vakava. Tänään politiikan lehden pääsivuilla puhuttiin siitä, miten tietyillä maatalousalueilla – itsensä lapset. Sikatuotannon tuotannon alueella syntyvillä lapsilla on tiettyjä ongelmia. He, heillä on myös ongelmia saada hoitoa, joten meillä on erilaisia etuja, etu, eturistiriitoja, joita tässä on katsottava. Tässä ei ole kyse lääkäreiden tai eläinlääkäreiden moraalista. josta vaikka kyseessä on lääkäri, jolla on kytköksiä lääketeollisuuteen. Se, onko hän nyt mukava ihminen, miten käytetään muita kohtaan, se ei kuulu meille mitenkään. Mutta meidän täytyy varmistaa se, että mitään eturistiriitoja ei synny. lääketieteessä pitää noudattaa tiettyjä periaatteita, olipa kyseessä eläinlääkkeet tai ihmisille suunnatut lääkkeet. Ja tämä tulisi päteä kautta EUn. Meillä pitäisi olla käytössä objektiiviset kriteerit, eikä mitään lääkäreiden tai eläinlääkäreiden ja lääketeollisuuden välisiä kytköksiä saisi olla tai yrityksessä silloin, kun henkilöt määrävät lääkkeitä. Kiitos. Kiitoksia. esitysen ja EMAN edustajia on täällä kokouksessa läsnä ja haluaisinkin kysyä, haluatteko lisätä jotain tai kommentoida? Jos ette, niin annakin sitten puheenvuoron. Eikö puheenvuoroja teiltä sieltä? Selvä. Eli jatkamme eteenpäin ja haluan antaa vielä puheenvuoron komission edustajalle. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Chair. Uh, thank you, reporter. Thank you. Kiitos. Kiitos esittelijä. Kiitos kaikille parlamentin jäsenille, jotka osallistuvat tähän tärkeään keskusteluun. Minä haluaisin nyt tarttua eräisiin avainkysymyksiin, jotka ovat nousseet esille mietinnöstä ja päivän keskustelusta. Yksi tärkeä alue keskustelussa – on ollut määritelmät, joita on käytetty komission esityksessä. Haluaisin todeta, että komissio on valmis auttamaan neuvostoa ja parlamenttia pääsemään yksimielisyyteen määritelmistä, mutta haluaisin myöskin muistuttaa siitä, että periaatteessa näitä määritelmiä ei voida muuttaa delegoitulla säädöksillä, eli sen kun määritelmä on löytynyt lukkoon, sen vaikutus säilyy todennäköisesti erinäisiä vuosia. Sanottuani tämän, me olemme siis pyrkineet, kun olemme työskennelleet tämän määritehtuksen parissa, pyrkineet tekemään parannuksia erinäisissä kysymyksissä, mutta se ei ollut helppoa. Mutta jos mahdollista, tulemme tekemään parhaamme auttaaksemme. Toinen asia on sitten, että puhutaan innovaatioista, ja se on hyvin mutkikas kysymys ja haluaisin todeta, että ehdotetut tarkistukset saattavat vaarantaa yhden tavoitteen, joka on järjestelmässä, jota komissio on ehdottanut nimittäin kehittää eläinlääkitystä pienemmille lajeille. Ja tämä järjestelmän, jota komissio on ehdottanut ja se, mitä ovat esittäneet, miten ne voivat toimia, tämä on olennainen kysymys, mutta komissio on valmistettavan apua – jotta saadaan johdonmukaisuutta tekstiin. Me haluaisimme todella käydä keskustelua tällä alueella. Mitä tulee sitten antimikrobi kysymykseen, antimikrobiresistentiyteen, tämä on hyvin tärkeä kysymys. Me katsomme, että tekstissä tässä on esityks, ehdotuksia, jotka voivat olla rajoitusjärjestelmälle, mutta meidän pitää myöskin totta kai nähdä, mitä rajoituksia ehdotuksella voi olla ja katsoa sitä, miten tämä koko järjestelmä voi toimia, koska on tärkeää, että määräykset, joista me sovimme ja joita me ehdotamme, sopivat ja toimivat niin, että voidaan kitkeä pois väärinkäyttöä ja turhaa käyttöä, mitä tulee nimenomaan antibiootteihin. Mitä tulee sitten tähän rinnakkaisjakeluun? Me sanoisimme, että me olemme 116 artiklojen pohjalta tapahtuva eläinlääkkeiden, eläinlääkärien mahdollisuus antaa eläin, ja myydä eläinlääkkeitä on eri asia kuin rinnakkaisjakelu on erotettu erillisiä sääntöjä tästä rinnakkaislevittämisestä silloin, kun on olemassa kansallisia säädöksiä, jotka liittyvät. Me pidämme hyvänäksi ajatusta, joka liittyy määräyksiin, jotka koskevat jotka liittyvät hyvään lääkkeiden jakelukäytäntöön eläinlääketieteen alueella EUn tasolla on mielenkiintoinen. Meillä on hyviä esimerkkejä ihmislääketieteestä, jossa olemme pystyneet luomaan komission suuntaviivat, jotka julkaistiin vuonna 2013, jotka liittyvät hyvin lääkkeiden jakamisen periaatteisiin. Ja me täytyy löytää jokin tapa, jolla tämä sijoitetaan, tämä ajatus tähän lopulliseen tekstiin. Sitten harmonisointi komissio ei ole varma siitä, mitä, voita, mitä kuuluu harmonisoinnin käsitteen piiriin. Mitä ovat siis jonkin osat, joita ei voitaisi katsoa harmonisoinnin sopiviksi, mutta me olemme valmiita jatkamaan keskustelua tästä harmonisointikysymyksistä myös. Mitä tulee sitten lääkevalvontaan, olemme ottaneet huomioon ehdotuksenne, mutta katsomme, että on tärkeää vähentää myöskin äh, hallinnollista taakkaa, joka liittyy lääkevalvontaan. Tämä on ollut yksi asia, joka liittyy nimenomaan tähän hallinnolliseen taakkaan ja myöskin sitten se, että on tarvetta johdonmukaisuuteen. Se, että yhdistetään kaksi järjestelmää, voi olla äh, raskaampaa kuin tehokasta, mutta tässä asiassa täytyy varmasti myös kuulla lääkevirastoa. Mitä tulee sitten merkkien, merkintöjen käyttöön, olen valmiita keskustelemaan myös siitä. Sitten ympäristövaikutusten arviointi, olemme yhtä mieltä tavoitteista, eli ei toisteta turhaan ympäristöselvityksiä silloin, kun se on tieteellisesti perusteltua. Ja olemme valmiita tutustumaan mihin tahansa realistiseen esitykseen tällä alueella. Jos tämä monografiaesitys on toteutettavissa oleva, meidän täytyy katsoa ehkä, ehkä meidän pitää saada lisää apua EMAlta tässä asiassa, koska heillä varmasti on enemmän kokemusta tämän tyyppisestä asiasta. Ja sitten ehkä vielä lopuksi merkinnät haluaisin toistaa sen, että me voimakkaasti ajamme sitä, että on mahdollisimman tehokkain ja yksin, tehokkaimmat ja yksinkertaisemmat vaatimukset, jotka koskevat merkintöjä, koska tämä jälleen kerran liittyy hallinnolliseen järjestelmään, joka nykyjärjestelmässä on aika raskas. Ja sitten vielä viimeinen asia, joka liittyy eläinlääkäreihin, joka on myöskin mainittu puheenvuoroissa tänään. Me uskomme, että tämä ehdotus ei ole sanonut, että se säätelisi ammatin harjoittamista, vaan elä- lääketieteellisiä tuotteita. Ja eläinlääkärit ovat riippumattomia ammatin harjoittajia, jotka ovat omistautuneet pääasialle, joka liittyy tähän esitykseen, joka on se, että pyritään vähentämään antibioottien käyttöä ja torjumaan antibioottiresistenssiä myös tällä alueella. Kiitoksia ja olemme valmiita jatkamaan yhteistyötä. Very much, and now I will... Kiitoksia. Ja nyt palauttaisin esi- vielä esittelijälle puheenvuoron. Rova Krosset, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin nyt aluksi todella kiittää lämpimästi kaikkia puheenvuoron käyttäneitä kollegoja. Uskoisin, että me jaamme tämän mietinnön suuntaviivat. Olen vakuuttunut siitä, että me pääsemme sellaisen lopputulokseen, jossa meillä on teksti, joka on luonteeltaan tehokas ja hyödyllinen ja jolla pystytään tiettyjä tänä päivänä tiedossa olevia ongelmia ratkaisemaan. Todella lämpimästi kiittäisin teitä ja sanoisin, että kyllä kirjasin ylös sen, mitä sanoitte ja minä tulen tarkastelemaan esittämiänne tarkistuksia ja oikein mielelläni teen tässä yhteistyötä niin, että saamme hyvän asetuksen aikaiseksi nopeasti käynyt läpi tiettyjä kysymyksiä, joita täällä on tuotu esille. Minä nyt en kaikkiin yksityiskohtiin voi tässä mennä, mutta varjoesittelijä herra Tanasesku haluaisi käyttämättömien lääkkeiden pois Sanin osalta tiettyä harmonisoita. Minä olen yhtä mieltä tästä. Ja tässä on tiettyjä tarkistuksia. Itsekin olen esittänyt 1.44.46, mutta markkinoiden pirstoutuminen kuitenkin tekee välttämättömäksi jonkinlaisen keskitetyn menettelyn myöskin. Tässä täytyy olla pragmaattinen lähestymistapa ja ymmärtää, että tietyissä jäsenvaltioissa on erilaisia käytäntöjä. Sitten reseptien kirjoittamisesta ja myynnistä. No, 81 tarkistuksessa puhun tästä. Ensin täytyy olla eläinlääkärin diagnoosi kliinisen tutkinnan jälkeen tai pysy, pysyvän säännöllisen terveystarkastuksen jälkeen. No, täällä on tuotu esille tämä ongelma eläinlääkäreiden ja maanviljelijöiden erottamisesta tässä. Tässä eri jäsenvaltioissa on erilaisia ongelmia. Pohjoismaissa ollaan varmaan pitemmällä tässä. Alankomaissa on hyviä käytänteitä, niitä täytyy pystyä käyttämään ja myös jakamaan näitä hyviä käytänteitä. Mutta tänä päivänä mielestäni on hyvinkin hankalaa ja suorastaan mahdotonta poistaa tätä tai tuoda tällainen erottelu, koska myös maanviljelijöillä on ongelmia. Tässähän on puhuttu maanviljelijöistä, jotka ovat kenties hyvinkin kaukana apteekeista, jotka tarvitsevat tätä eläinlääkärien tekemää eläinlääkekauppaa. Mutta täytyy toimia niin, että tämä tapahtuu erityisissä olosuhteissa ja ettei ole mitään väärinkäytöksiä. Sitten Rova Paulsenille sanoisin, hän halusi ottaa kotielämät mukaan tähän kieltoon. No miksipä ei? Totean tähän, kyllä tähän on oli syitä ja tarkistus 97 siitä puhuukin. Sitten tämä metafylaksia joukkohoidot, no valitettavasti tämä on vielä välttämätöntä, jotta voidaan välttää koko eläinkannan tartunta. Öö, no, esimerkiksi lehmien osalta tämähän riippuu, minkä tyyppisestä lehmästä on öö, kyse. kyse. Anteeksi, öö, siipikarjan osalta. No joka tapauksessa täytyy ymmärtää, että tässä voi olla tiettyjä hyvin käytännönläisiä ongelmia, jotka täytyy ratkaista. Täällä ehdotettiin, että nämä sairaat eläimet sitten laitetaan eristyksiin, mutta no kyllähän näinkin joskus voidaan toimia, mutta joillekin tuottajille tämä voi olla erittäinkin hankalaa. Sitten ympäristön osalta, no te kaikki olette hyvin huolissanne ympäristösuojelusta, minä kyllä tämän ymmärrän oikein hyvin, tästä on paljon puhuttu ja olen samaa mieltä teidän kanssanne. Minä olen puhunut tästä ympäristömonografiasta, No, tämän osalta toin tähän tiettyjä tarkennuksia, tarkennuksia koska esimerkiksi ruoiva pyysi niitä ensin arvioidaan aktiivinen aine ja sitten tietysti tuotteen vaikutus, joten tässä voisi olla tällainen kaksiosainen arviointi, eli monografia aktiivisen aineen arvioinnin osalta ja sitten tuotekohtaisesti vaikutusarvio, ja tämä oli sitten tällainen kevennetty versio, koska vaikuttavan aineen arviointi on jo tehty aikaisemmin. No, kyllähän tässä tietysti on käytännön ongelmia, se on selvää. Ja minä pyytäisinkin komissiota toimittamaan meille raportin, yksityiskohtaisen raportin niin, että voitaisiin nämä käytännön ö, toimintatavat sitten määritellä. Seuraavaksi nämä äh, antibioottireservit 38-39 äh, tarkistuksessa ehdotan, että tämä luettelo luodaan puhtaasti tieteellisten kriteerien pohjalta Euroopan lääkeviraston suosituksen pohjalta mukaisesti. No, tässä on ollut paljon epäilyksiä tämän luettelon äh, kokoamisen osalta. Minä esitän tässä komissiolle kysymyksen ja pyydän, että komissio selventäisi, mitä se aikoo käyttää kriteereinä tämän luettelon laatimiselle. No, paljonhan täällä muitakin asioita tuli esille keskustelun aikana. Kollegoille totean tässä, että en voi varmaan liian pitkään tässä puhua näistä kaikista eri asioista, joita täällä tuotiin tähän, on tuotu tähän mennessä esille, mutta todella kiittäisin kaikkia kollegoja. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että tämä mietintö on niin paljon kiinnostusta saanut osakseen. Ja kollegalleni tässä vielä toteaisin, eh, joka vastaa nimenomaan näistä eh, tästä toisesta osa-alueesta. Tässä täytyy löytää kohe, yhdenmukaista koherensia tähän tekstiin. Me olemme tehneet jo yhteistyötä ja tulemme jatkamaan sitä. Ja toteaisin teille vielä, että Kiitos kaikista puheenvuoroistanne. Jatkamme tätä työtä yhdessä. Todella odotan, että saamme aikaiseksi hyvän tekstin, joka tyydyttää meitä kaikkia ja olen, suhtaudun hyvin avoimesti kaikkiin ehdotuksiin. Kiitos. Thank you very much and for the time Kiitos ja sitten aikataulusta tämän hedelmällisen yhteistyön osalta määräaikatarkistuksille on 15. kesäkuuta kello 16. Keskustelu tarkistuksista käydään 15. ja 16. heinäkuuta. Tuossa kokouksessa myöhemmin kerrotaan tarkka päivämäärä. Ja odotamme, että Envi-valiokunnan äänestys on 22. syyskuuta, eli kesätauon jälkeen. Meillä ei ole vielä tietoa täysistuntoäänestyspäivästä, mutta sehän riippuu sitten neuvotteluista. Joten kiitokset kaikille osallistumisestanne ja panoksestanne tähän keskusteluun ja Kiitokset esittelijälle, varjoesittelijöille ja kaikille jäsenille. Ja siirrymmekin eteenpäin esityslistallamme. Eli tässä on kysymys asetuksen 726-2004 muuttamisesta ja siinä käsitellään ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelystä Euroopan lääkeviraston perustamisesta. Ensin haluaisin antaa puheenvuoron esittelijälle, herra Tsiprin Tanatseskulle. Thank you, Chairman. Kiitos, puheenjohtaja. Kuten valiokunnassa on ennenkin jo mainittu, on hyvä, että komissio tekee ehdotuksen, jossa yhdistetään markkinoille markkinoille luvan antamissäännöt, jotka koskevat ihmisille suunnattuja lääkkeitä ja eläimille suunnattuja lääkkeitä. Eriytetään ne toisistaan. On myös hyvä, että sääntöjä mukautetaan Lissabonin sopimukseen. Kuitenkin, kuten tästä mietintöluonnoksesta niin näette, niin parannettavakin löytyy. Esimerkiksi virastolle maksettavat maksut, niiden rakenne ja, ja toimivaltaisille viranomaisille suunnattavat maksut pitäisi säännellä täytäntöönpanoa. Tai en, en suhtaudu myönteisesti siihen, että näitä hoidettaisiin täytäntöönpanon menettelyllä, vaan tavanomaisella lainsäädäntömenettelyllä. Sitten pitäisi hieman päivittää rakennetta, joka liittyy 673 artiklaan. Tämä koskee erilaisia tulotyyppejä virastolle, eli ihmisille tarkoitetut lääkkeet ja eläinlääkkeet. Näitä kaikkea pitäisi päivittää. Eri tulotyyppit pitäisi eritellä toisistaan viraston talousarviossa. Toisella tarkistuksella pyritään siihen, että nykyasetus on linjassa tarkistettu varainhoitoasetuksen kanssa, niin että virastoilla voi olla myös muita tulonlähteitä, jotka voisivat tukea sen tekemää työtä kansanterveyshankkeissa, esimerkiksi innovatiivisia lääkkeitä koskevassa hankkeessa tai hankkeessa, jotka liittyvät seitsemänteen puiteohjelmaan. lääke virasto toimisluvan annossa keskitetyllä menettelyllä. Sitten 297-2009 asetus ja 658 2014 asetus. Niiden tulisi jatkossakin olla oikeusperustana, kunnes 297 tarkistetaan tai kun muita sääntöjä otetaan käyttöön. Kiitos. Thank you very much. Now we... Kiitoksia. Ja sitten siirrymmekin varjoesittelijöihin. Ensimmäisen puheenvuoron saa EPPstä Rouva Krostet. Monsieur le Président, Kiitoksia puheenjohtaja. No itse asiassa minä en ole tässä asiassa äh, varjoesittelijä. Kollega ei ole tänään poissa ja, äh, kollega on tänään poissa ja hän pyysi minua käyttämään puheenvuoron. Oikein mielelläni niin sen teenkin. Todellakin tässä täytyy olla äh, johdonmukaisuutta näiden tekstien kanssa, jotka liittyvät samaan, samanlaisen asiaan. Kollegani äh, Cibrio todella haluaisin onnitella Eero Seskua tästä mietinnöstä. Kollegani on aivan yhtä mieltä tämän mietinnön näkemyksistä ja hän haluaa erittäin hyvästä yhteistyöstä kiittää. Herra Siirio, kollegani on huolissani, aivan kuten esit, huolissaan aivan kuten esittelijäkin kahdesta tärkeästä aiheesta. Ensimmäinen liittyy Euroopan lääkevirastoon ja siihen, että palautetaan eläinlääke alan toimet sille. Komission ehdotuksen mukaisesti tämä pitäisi toimeenpanoa säädöksellä toteuttaa ja herra Sirjot olisi toivonut, että komissio esittäisi uuden lainsäädäntöehdotuksen tämän asian suhteen. Ja sitten toinen seikka liittyy komissiolle annetun delegoidun toimivallan aikaa. Esittelijä ehdottaa, että tässä rajana olisi viisi vuotta ja herra Sirjo haluaisi ottaa askeleen komission suuntaan tässä. Vaikka hänelle sopikin tällainen rajoitettu aika, niin hänen mielestään niin tämän ajan pitäisi olla yli viisi vuotta, eli tässä tällainen pieni nyanssiero esittelijä verrattuna. Tässä olivat nämä varjoesittelijän edustaja Sirion näkemykset, joita, jotka hän olisi itse esittänyt, jos olisi ollut paikalla täällä. Next. Kiitoksia, ja seuraavaksi sitten ECR-ryhmästä Herra Piechiny. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. <clears throat> Na początku chciałem podziękować za projekt sprawozdania. Ale nie haluaisin kiittää esittelijää. Pidän arvossa hänen innostustaan, hänen sitoutuneisuuttaan. Omalta taholtani ja EC-ryhmän puolesta voi sanoa, että tuen mietintöä. Minusta tämä on mietintö, joka lähestymistapa on erittäin järkevä. Minä myös sanoisin, että olen yhtä mieltä siitä, että on tämä periaate eriyttämisestä, joka liittyy lupamenettelyjä eläinlääkkeille ja ihmisille tarkoitettuihin haittaa tuotetuille lääkkeille. Mutta eikö meidän kuitenkin tulisi selviytyä myös siitä, että on standardien alentumista on erinäisiä rinnakkaislääkkeitä, joita on olemassa pitkään, jotka eivät, voi olla, eivät ole mikään ongelma. Mutta innovaatioiden tapauksessa joudumme käsittelemään kuitenkin tiettyjä kysymyksiä ja sama koskee myöskin antibiootteja. Minä uskon, että innovatiivisten lääkkeiden tapauksessa menettelyjen täytyy olla yhteensopivia niiden kanssa, jotka koskevat ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä. Tuen maksurakennetta – mitä e maahan tulee ja jäsenvaltioiden instituutioihin. Tämä on asia, joka pitäisi jäsenvaltioiden säädellä yhdessä ja vain tällainen lähestymistapa voisi johtaa yksimielisyyteen. Sellaisen yksimielisyyteen, joka olisi hyväksyttävä sekä teollisuudelle että hallituksille. Selvästikin teollisuuden täytyy kantaa huomattava määrä kustannuksista, mitä tulee ennen kaikkea sellaisiin tuotteisiin, jotka on otettu hyvin pienelle markkinalohkolle, joten kysymys on huomattavista vaikutuksista. Mitä tulee sitten seurattavuuteen? Minä viittaan artiklaan 6.7, sen kohtaan 3. Kysymys on viraston tuloista. Kohdassa kolme on lause muut palvelut, joita täällä tarjotaan. Minkälaista muista palveluista me oikein puhumme, mihin tässä viitataan? Selvästikin tulkinta ei olisi helppoa, joten me ehkä olisimme tekemisissä korkeampien kustannusten kanssa, jotka liittyvät tuotantoon. Tämä on siis asia, joka täytyy minusta selkeyttää. Aiemmassa puheenvuorossani, kun me puhuimme Rova Grossetin mietinnöstä, puhuin tietokannoista. Tiedotteista, merkinnöistä. Minusta meidän täytyisi osoittaa se, että erotetaan se, mikä on tärkeää ihmisille jos tulee lääkeosuuden lääkkeille ja eläinlääkkeille. Tämä on sitten siis tärkeää ihmisten kannalta, mutta tärkeää myöskin eläinlääkäreille ja viljelijöille. Nyt haluaisin palata vielä maksuihin. Maksut pitäisi sopeuttaa teollisuuden kehitykseen. Minä olen puhunut paljon teollisuuden edustajien kanssa ja meidän pitäisi pitää mielessä, että eläinlääketieteelliset tuotteet ovat pienten ja keskisuuten yritysten valmistamia. Niitä eivät valmista suuret lääkeyritykset, joten meidän pitäisi olla hyvin varovaisia siinä, että sektori voi käyttää huomattavan osan varoistaan innovaatioihin. ja uusien hyvien tuotteiden kehittämiseen. Tästä mielestä näiden maksujen tulisi olla suhteellisia niin, että me emme vääristä tilannetta, emmekä rajoita liikkumavaraa. Ja kiitoksia vielä lopuksi. Tulemme tekemään jotakin tarkistuksia ja onnittelut herra Tanaseskulle. Thank you very much. Kiitokset. Ja seuraavaksi Alden puolella tarvitaan maisteri auch. Kiitos puheenjohtaja myös Alden puolesta. Kiitokset esittelijälle. Tämä on aika tekninen asiakokonaisuus. Tässä siis puhutaan siitä, että lupamenettely, lupamenettelyasetuksessa eroteltaisiin niin, että eläinlääkkeet ja ihmislääkkeet olisivat erillisenä. Tämä olisi järkevää, mutta tässä samalla myös mukautetaan sääntöjen Lissabonin sopimukseen, mikä on täysin oikein tuen esittelijä lähestulkoon kaikessa, mitä hän on tässä tehnyt. Kun katsotaan näitä lupamaksuja, komissio on ehdottanut tällaista hieman harmaata sääntelyä, mutta itse olen esittelen kanssa samalla linjalla siitä, että tässä pitäisi hoitaa asiaa parlamentin mukana ollessa yhteispäätösmenettelyllä. Enpä tähän juurikaan voi mitään enää lisätä, koska nämä ovat mielestäni tämän mietinnön pääkohdat. Odotan innolla jatkokeskusteluja. Kiitoksia. Thank you very much. Uh... Kiitoksia. Ja seuraavaksi vihreiden varjoesittely herra Hoislinja. Minäkin saan kiittää esittelijää tehdystä työstä. Olemme useimmista asioista yhtä mieltä. Tämä on hyvin tekninen mietintö, mutta se suinkaan merkitsee, että siitä syntyisi vähemmän työtä. Tähän monografiajärjestelmään haluaisimme todeta, että olisi hyvä, jos tiedot aktiivisista aineista eläinlääkkeissä kerättäisiin keskitetysti ja asetettaisiin tieteen käyttöön, ja myöskin jäsenvaltioiden tulisi helpommin saada tutustua näihin tietoihin ja kerätä näitä tietoja. Tietopankki, joka koskee näitä aktiivisia aineita, sitä tulee laajentaa, sitä täytyy rakentaa, ja sen täytyy olla myöskin sellainen, että sitä voidaan käyttää maksutta, kaikki voivat käyttää sitä maksutta, ja että se myös päivitetään säännöllisesti. Tämä on hyvin olennaista, jotta voimme sanoa, että markkinat saadaan lähelle julkisuutta. Ja se merkitsee sitä, että täytyy olla enemmän tiedonvaihtoa ja enemmän tietoa myös julkisuudessa. Tämä on meille hyvin tärkeä kysymys ja pyydän, että sekin otetaan vielä huomioon. Thank you, Mr. Kiitoksia, herra Hoisling. Ja seuraavaksi herra Pedicini. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Mekin arvostamme tätä Tamaseskun ehdotusta näin yleisesti ottaen ja puolamme periaatteessa kaikkia niitä ehdotuksia, jotka edistävät juridisia ratkaisuja sen puolesta, että parlamentti olisi näissä toimissa täysin mukana. Uuden ehdotuksen pitää taata se, että parlamentti on mahdollisimman hyvin edustettuna, kun kyseessä ovat nämä lupamenettelyt, joita eläinlääkkeelle annetaan. Delegoiduilla säädöksillä on tarkoitus muuttaa perusasetuksen ei-olennaisia osia, ja parlamentilla pitäisi olla roolinsa tässä, mutta Täytyy muistaa, että ympäristövaliokunnalla on rooli siinä, että se tarkastaa kaikki nämä delegoidut säädökset ja niillä muutetaan asiat perussopimusten mukaisesti. Olemme kuitenkin yhtä mieltä siitä, mitä tähän mennessä on sanottu. Me tuemme tätä ehdotusta, mutta totta kai haluamme käydä sitä vielä tarkemmin läpi. Kiitos. Thank you, Mr. Pedicini. Kiitokset, herra Pedicini. Ja nyt haluaisin pyytää komission edustajaa antamaan oman panoksensa tähän keskusteluun. Äh. Kiitoksia, herra puheenjohtaja, ja haluaisin kiittää esittelijää myös kovasti. Haluaisin sanoa, että olemme yhtä mieltä siitä, että tämä on erittäin tässä on erittäin tärkeä linkki näiden kahden lainsäädäntötoimen osalta. Me olemme tietysti valmiita etsimään paremman tavan vielä selittää ja tehdä tämän Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa. Esittelijä toi esille tärkeän kysymyksen siitä, millä tavalla mitä pitäisi maksujen osalta tehdä? No, voisi viitata tässä tuomioistuimen päätökseen vuodelta 2012. Ja siinähän sanotaan, että komission täytäntöönpanoa valtuuksia voidaan pitää suhteellisina, kun asetetaan maksuja. Mietitään nyt sitä, mitkä virastot jo minkä virastojen osalta komissiolla on toimivaltuudet asettaa nämä maksut, niin Kemian viraston osalta tämä tehtiin jo vuonna 2013 ja 2014 vuonna lentoturvallisuusvirasto ja sitten 2012 arvopaperi arvopaperimarkkinaviranomainen. Joten näiden pohjalle me sitten perustamme ehdotuksemme. Sitten tämä siirtymäajan määräys äh, artiklaan 70a, jota esittelijä ehdottaa, tämä ei. Tässä kysymys on vain siitä, että tulevien järjestelmien oikeusperustaa muutut, muutetaan ja sitten suhteen artiklan 72a sisältö olisi parempi johdatosan kappaleissa. Sitten on keskusteltu myös tuosta tulopuolesta. Komissio auttaa neuvostoa ja parlamenttia sopimaan asianmukaisesti sanamuodosta, jossa heijastellaan sitten viraston tulo, tulolähteitä ilman, että vaarannetaan viraston mandaattia Tässä on monia tiettyjä erityiskysymyksiä, joista mielellämme tulemme keskustelemaan. Kiitoksia. Riis, and uh, we go back to... Kiitoksia, herra Riis. Ja sitten vielä esittelijälle puheenvuoro, herra Tanasisko. Thank you, Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita ja komissiota heidän puheenvuoroistaan. Odotan innolla lisää kommentteja määräaikaan, tarkistusten määräaikaan saakka. Varmasti tässä on saatu teille hyvä alku. Ja toivottavasti yhteistyö saa aikaan hyvän mietinnön. Kiitoksia vielä kerran panoksistanne. Ja odotan niitä vielä lisääkin. Kiitokset kaikille osallistumisesta tähän keskusteluun. Aikataulu näyttää siltä, että määräaika tarkistuksille on 15. kesäkuuta kello 16. 15.6. kello 16 siis Äänestys envivaliokunnassa järjestetään 22. syyskuuta, eli ei mitään yllättävää, aivan kuten edellisessäkin mietinnössä. Ja täysistuntoäänestys on vielä. Asiasta täytyy keskustella. Sitten siirrymme seuraavaan kohtaan, eli maantieajoneuvojen epäpuhtauspäästöjen vähentäminen. Aloitamme esittelijästä, mutta EPPn esittelijä ei voi olla täällä paikalla ja tietojeni mukaan herra Lins korvaa häntä, joten herra Lins, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvon kollegat, aivan kuten puheenjohtaja juuri tuotteesi, kollega Albert Des ei valitettavasti tänään päässyt paikalle ja siksi hän pyysi minua esittelemään mietintönsä. Tämä on varsin tekninen mietintö ja siksi pyydän teiltä ymmärtämystä sille, että minä vain luen nämä Albert Dessin näkemykset. Ehdotuksessa on aika heterogeenisia toimenpiteitä, joilla pyritään siihen, että vähennetään ihmisen terveydelle haitallisia ajoneuvopäästöjä. Ensinnäkin tässä katsotaan typpidioksidipäästörajoja. Toiseksi puhutaan myös raskaiden hyötyajoneuvojen polttomoottorien ammoniakkirajoituksista ja samoin kylmäkäynnistyspäästörajojen muuttamista ja halutaan esimerkiksi helpottaa käyttöön käyttöönottoa. Sitten metaani, kasvihuonekaasu, ekvivalenttina hiilidioksidin kokonaispäästö rajoihin on tässä mukana. Ja viidenne, viideksi, viidenneksi, kun katsotaan kevyitä hyötyajoneuvoja, niin niiden osalta puhtaanallisuudesta nostaa kilomäärä 2840 kilosta 5000 kiloon. Tässä katsotaan tiettyjä täytäntöönpanosäädöksiä, joita pitäisi mukauttaa Lissabonin sopimukseen ja ehdotetaan myös uusia täytäntöönpanosäädöksiä uusien toimenpiteiden toteuttamiseksi toimenpiteet ilmanlaadun parantamiseksi ovat periaatteessa tervetulleita. Tämä on hyvin merkittävä, kun katsotaan kaupunkialueita. Meidän pitää pystyä valvomaan päästöjä raskasta hyötyajoneuvoista mahdollisimman hyvin. Ainoastaan tätä kautta saamme kestäviä kaupunkeja. Emme kuitenkaan saa pakottaa ajoneuvovalmistajia tilanteeseen, jossa niihin kohdistuva taakka on liian raskas. Täytyy muistaa, että ala on edelleen ongelmissa kriisin jälkeen ja byrokratiakustannukset pitäisi pystyä pitämään aisoissa. Esittelijä haluaisi hieman tarkemmin puhua joistakin komission ehdotuksen kysymyksistä. Metaani. On katsottava, miten siihen suhtaudutaan. Se ei sinänsä ole saastuttava kaasu eikä sinänsä aiheuta ongelmaa ihmisten terveydelle. Maakaasulla kulkevat ajoneuvot tuottavat noin 25 prosenttia vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin maaöljyllä kulkevat autot. ainoastaan voidaan arvioida, mikä näiden maakaasulla kulkevien ajoneuvojen osuus tulee jatku, tulevaisuudessa olemaan, mutta tällä hetkellä ne ovat hyvin marginaalisessa osassa. Täytyy myös katsoa, miten muita kuin metaanipäästöjä arvioidaan. Ja esittelijän mukaan olisi parempi että alusta pitäen ei rankaistaisi tätä pientä ajoneuvoluokkaa päästöistä. Tietyissä tapauksissa komissiolle pitäisi antaa mahdollisuus tehdä uusia ehdotuksia, jos havaitaan, että metaanipäästöt aiheuttavat ongelmia. Tässä ehdotetaan myös tätä ajoneuvospektrin laajentamista kun katsotaan kevyitä hyötyajoneuvoja, niin tämä menee oikeaan suuntaan. Esittelijä haluaisi, että raja nostettaisiin 7500 kiloon. Näin vältetään päällekkäisiä hyväksyntämenettelyjä ja muita tarpeettomia hallinnollisia vaiheita. Sitten ammoniakki ja dieselkäyttöiset raskaat hyötyajoneuvot. Sitten maakaasulla toimivat raskaat hyötyajoneuvot. Niistä ammoniakka ei suoraan synny, vaan sitä syntyy makasun polttamisesta. Jos katsotaan puristussytytysmoottoreita, raskaissa hyötyajoneuvoissa, jos tästä ammonikkirajasta pistetään kiinni, niin tästä syntyisi ongelmia. Meidän pitää estää tämän luokan syrjintä ja pitäisi pyrkiä siihen, että nestekaasun ja maakaasun käyttö olisi myös järkevää. Ja kuten komissio ehdottaa, tämä tulisi tässä rajata pois. Tässä on tämä 10 ppm raja-arvo puhdistussytytysmoottoreille ja niiden pitäisi säilyä voimassa. Ja kun katsotaan mukauttamista Lissabonin sopimukseen, ehdotuksella halutaan muuttaa vanha menettelyä delegoiduksi ja täytäntöönpanon säädöksiksi. ja pitäisikin sopeuttaa 290291 artikloihin. Tässä pitää katsoa erilaisia menettelyitä, jotka liittyvät euro 5 ja euro 6 normeihin. Ja kuten suurimmassa osassa säädöksiä, valtaan delegoituja säädöksiä olisi annettava komissiolle voimaantulopäivästä 30. kesäkuuta 2019 saakka, mikä vastaa nykyisen vaalikauden loppua eikä ehdotuksen mukaan määräämättömäksi ajaksi olisi myös sovellettava standardisäännöksiä komission laatimasta siirrettyä säädösvalta koskevasta kertomuksesta. Kiitoksia kovasti kärsivällisyydestänne. Jos teillä on kysymyksiä, välitän ne suoraan Albert Dessille tai hänen toimistolleen. Kiitoksia. Thank you very much. And, uh, Kiitos. SD-ryhmän puolesta Robert Dali. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan todeta alusta lähtien, että tuen voimakkaasti mitä tahansa konkreettisia toimia, jotka auttavat siihen, että vähennetään saastuttavia päästöjä ja parantaa ilmanlaatua. Ja tämä on se, mitä tässä pyritään viime kädessä saavuttamaan. Luonnollisesti me tuemme voimakkaasti myös EUn toimia siinä, että määritellään hyväksyttävät äh, rajat äh, myrkyllisille päästöille kaikista uusista moottoriajoneuvoista EU-ssa ja myöskin lainsäädäntöä, joka voi ottaa huomioon uuden tekniikan kehityksen, mutta kuitenkin minun on todettava, että minulla on suuria epäilyksiä Ajattelen menetelmää, jota komissio on soveltanut, eli liikaa delegointisäädösten käyttöä ja sitä, että tätä puuttuu asianmukaiset vaikutusarviot joistakin teknisimmistä ja mutkikkaimmista toimista. Ja täältä myöskin puuttuu teknisiä selityksiä, jotka liittyvät vaikutusarvioihin ja näihin muihin kysymyksiin. Ja haluaisinkin tässä vaiheessa todeta kohtaan kuusi eräitä kysymyksiä, jotka liittyvät näihin ylärajoihin. Kun komissio sanoo, että joissakin tapauksissa samantyyppistä käytäntöä tarvitaan kuin nykyisessäkin, että tämä aiheuttaa huomattavia kustannuksia valmistajille ilman, että syntyy selkeitä ympäristöllisiä hyötyjä. Etelä pystyy poistamaan nämä ylimmät painarajat 7500 kilogrammaa. Minulla on eh, suuria epäilyksiä tämän suhteen. Mitään on sitten vuotrausaikaan, jonka paino ei ylittää 5000 kiloa ja ajattelen myöskin komission aiempaisuus, joka liittyy tähän massaan. Mitä sitten tulee ehdotuksiin, että suljettaisiin pois kaasukäyttöiset ajoneuvot pois tästä ammoniakin päästöstä? Tämä olisi korjaava menetelmä, joka syrjisi ajoneuvoja, jossa, jossa käytetään mm, maakaasua. Tässä on vuosi 2009-2005 asetus, joka on tätä, ja sitten kolmas asia liittyy alhaiseen lämpötilaan rajoihin. Jos sallitaan alhaisissa lämpötiloissa päästöt, nykyiset euro 4 määrätkö koskevat hiiri, eh, monoksidia eivät vastaa enää nykyisiä määräyksiä, eikä euro 7 NOx-kaasupäästöjen osalta määritelmät. Eli tässä, tässä yhteispäätösmielellä uskon, että rajoarvojen määrittely pitäisi toteuttaa ehdottaa, niin että olisi vaikutusarviot, jotka koskevat vety, vetyhiidi, vetyhiiden yhdistelmiä ja eh, hiilimonoksideja. että myöskin euro 6 määräyksiä koskevia ajatuksia, joten nämä kysymykset liittyvät myöskin oksidien päästöihin. Ja typin oksidit ovat niitä, joilla kaikkein suurimmat ja eh, huomattavat vaikutukset terveyteen kaupunkialueilla. Nykyaikaisen tekniikan käyttö ei saa johtaa typpioksidien päässä lisääntymiseen. Ajattelin myöskin euro 6 lainsäädäntö, jossa lainsäädäntöosan kohdalta vain määritellään raja-arvo kaikille päätöksille, jotka liittyvät typin oksideihin. Minusta tämä on asia, johon täytyy tehdä muutoksia. Ja vaikka tuen komissiota ja esittelijää sinne, että hän tukee komission lainsäädäntöä, tarvitsemme kuitenkin asianmukaisen lainsäädännön koska päästörajoja ei voida katsoa epäolennaiseksi asetuksen osaksi, ja ne ovat aina asioita, joista on päätetty yhteispäätösmenettelyssä. Ja myöskin vaatimus siitä, että tehdään vaikutusarvioita, täytyy katsoa, mitä nimenomaan tulee rajoituksiin liittyvät typioksidien, ovat minusta sanktio. Olisi tärkeää katsoa emission limits for total hydrocarbons include the methane and on tärkeää katsoa myöskin kasvupäästöjä, jotka ovat metaania tai ei-metaania, ja täytyy katsoa myöskin, miten CO2-päästöihin suhteutetaan tämä, jotta ajoneuvosta pääsee, ja tämä huomioon myöskin tyyppihyväksyntäsäädöksissä. säädöksissä ja tämä auttaisi myöskin markkinoille pääsyä nimenomaan maakaasulla toimivien ajoneuvojen osalta. Mitä tulee sitten polttoaineen käyttömettareihin, indikaattorit on tehty jo pakollisiksi erinäisissä ajoneuvoissa, kategoria 1, jossa on käsikäyttöinen vaihteisto. Ja täytyisi myöskin ottaa käyttöön eri kategorian moottoriajoneuvoja, nämä polttoaineen polttoaineiden käyttöä koskevat mittarit, mutta akkujen osalta pitäisi katsoa myöskin tätä ja myöskin kaasun käytön mittari. Samalla tämä asia kokonaan puuttuu lopuesityksiä, jonka komissio on tehnyt. Ja minä haluaisin meidän katsovan tarkistuksia tähän esitykseen, koska tätä kautta tämä voitaisiin saattaa pienellä kustannuksella, jotta valmista aiheutuu kaikkien käytiin käyttöön. Komissio on valmis noin 10 delegoitua säädöstä artiklan 290 mukaisesti, joka sut mutta tätä kautta se myöskin vaikuttaa lainsäädäntöesityksen sisältöön. Minä kyllä pitäisin kiinni tavallisesta normaalista lainsäädäntömenettelyssä edessä näissä tapauksissa, ja toivon, että tämä lähestymistapa on sellainen, jota sitä myöskin esittelijä voi tukea, ja voivat myöskin varjoistelijakollegat tukea ja odotan jatkoyhteistyötä kollega Dessin kanssa. Thank you very much, Ms. Dali. Um, I would like to... Kiitoksia kovasti, Dali. Pyytäisin jäseniä puhumaan hieman hitaammin, jotta tulkit pysyvät perässä. Alden Kana, kuulemme nyt Kerbrandilta. Kiitos puheenjohtaja. Yritän puhua hitaasti. Nils Turvalds, joka on varjostelemme, ei valitettavasti päässyt tänään paikalle, joten hän pyysi minua pitämään tämän puheenvuoron hänen puolestaan. Minulla on joitakin kommentteja. Ensinnäkin päätavoitteena on typpioksidien rajoittaminen, ja tämä on hyvä asia. Hyvä tavoite, etenkin kun katsotaan WHO on hiljattaisia raportteja, joissa korostettiin edelleen sitä, minkälaisia valtavia kustannuksia ilmansaasteet aiheuttavat yhteiskunnille. Heidän arvensa mukaan ilmansaasteiden aiheuttamat kustannukset Euroopassa vastaavat noin 10 prosenttia yhteisestä BKTstämme. Joten on hieman yllättävää nyt lukea esittelijän perusteluita siitä, että hän periaatteessa tervetu, pitää tervetulleena toimenpiteitä, joilla ilmanlaatua voidaan parantaa. Mielestäni tämä aihe on äärimmäisen tärkeä. Myös direktiivi, joka koskee kansallisia päästökattoja, pureutuvat saman ongelman, mutta tämä elementtikin on tässä syytä ottaa huomioon. Olen myös hieman yllättynyt perusteluissa olevista kommenteista, jotka liittyvät autoteollisuuteen. Tässä historiallinen toistaa itseään aina joudutaan kuuntelemaan valituksia autoteollisuudesta, kun puhutaan alemmista päästörajoista. Sanotaan, että niihin on lähestulkoon mahdotonta päästä, mutta joka kerta havaitaan kuitenkin, että autoteollisuus onnistuu saavuttamaan tavoitteet varsin hyvinkin. Jos katsotaan hiilidioksidipäästöjä, niin vuonna 2014 autot ovat päässeet jo matalampaan päästötasoon kuin vuonna 2015 on asetettu. Eli kyllä autoteollisuus pääsisi entistä korkeampiinkin tavoitteisiin. Tämän mietinnön osalta on tärkeää päästä tasapainoon. Tämä on myös varjoesittelemme Nils Turvaltsin välittämä viesti. Ja Aldekin aikoo jättää jotakin tarkistuksia tähän mietintöön, mutta odotamme innolla rakentavaa yhteistyötä. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Seuraavaksi Taylor, vihreiden varjoesittelijä. Chair. Kiitos puheenjohtaja aiemmat puhujat ovat viitanneet valtaisaan vaikutukseen ihmisten terveyteen, joka aiheutuu ilman saastumisesta ja tästä selvityksestä, jonka maailman terveysjärjestö teki, katsoi, mitä raho- kustannuksia aiheutuu ilman saastumisesta, jatkossa 1,6 triljoonaa dollaria vuodessa. Nämä kustannukset syntyvät 600 000 ennenaikaisen kuoleman muodossa joka vuosi ja sairauksien muodossa, joita aiheutuu sadolle tuhansille lukuisille ihmisille ja joiden takana ovat saasteet, joita tulee kulkuneuvoista. Tämä varmastikin äh, saa miettimään, miten voitaisiin vähentää hiilipäästöjä, jotka selkeässäkin ovat äärimmäisen tärkeitä, mutta sen tosiasian, että nämä kaasut, jotka aiheuttavat vaurioita hengitysteille, syntyvät pääasiassa liikenteessä. Joten kun me puhumme saastumisesta, joka on näiden lähde, niin meidän pitää katsoa tätä. Ja euro 5, euro 6 standardit antavat hyvin tärkeän mahdollisuuden käsitellä tätä asiaa. Meidän pitää keskittyä tosi tuloksiin, eikä pelkästään kokeissa syntyihin tuloksiin, mutta komission ei mainita mitään toimenpiteitä, jotka todella vähentäisivät päästöjä. Siinä on vain mainittu joustavuussääntöjä valmistajille jäsenvaltioissa. Erinäiset kysymykset, jotka liittyvät näihin poikkeuksiin, jotka koskevat esimerkiksi maakaasuajoneuvoja, ja ehdotus, että poistettaisiin delegoittuja säädöksiä. Siinä annetaan erityiskohtelua alue, ajoneuvoille, jotka käyttävät äh, luotonaita, koska niiden osalta poistetaan pois ammoniakki, poistorejat ja myöskin hiilen äh, ja veden yhdisteiden päästöt. Äh. Ja on aineita, joilla on 20 hiilivety, jolla on kaksi kertaa suurempi vaikutus ihmisten terveyteen ja Suomen vaikutus maailman ilmastonmuutoksen kuin hiilidioksidilla. Mm miksi sitten olisi alhaisempi vähennettäisiin hiilidioksidin päätöksiä. Hiilidioksidi on todella voimakas kasvihuonekaasu. Joka tapauksessa meidän pitäisi pyrkiä etsimään teknisesti neutraalia lähestymistapaa. Komissio ehdottaa, että olisi lukuisia päästörajoja delegoiduissa säädöksissä. Ja näihin pitäisi sisältyä tietoa vaikutusarviosta. Tämä ei riitä. Säännöllinen riittävästi tietoa antaa tukea tässä komissiolle. Nämä rajat ovat niin alhaisia, että me, meidän vastuuvaliokuntana pitäisi pohtia tämän mietinnön hylkäämistä. Valitettavasti esitysluonnoksessa ei paranneta komission huonoa asemaa mitä liittyy toimenpiteisiin, jotka liittyvät haitallisiin päästöihin. Me tulemme tekemään tarkistuksia, jotka liittyvät pakollisiin no, vaihteita koskeviin ilmaisimiin. Nämä ovat sellaisia, jotka oh, antavat opastusta kuljettajille vähentää polttoaineiden, käyttöä ja niillä on vähän, niin on vähän kustannuksia valmistajille myöskin on arvioitu myönteiseksi komission omissa vaikutusarvioissa se vaikutus, joka on polttoaineiden käyttömittareilla. Ja nämä eivät ole kuitenkaan mukana tässä lopullisessa ehdotuksessa. Toivottavasti saamme kunnianhimoisen testamentin, joka viittaa todellisia päästöjä, jotka syntyvät ajettaessa. Kiitoksia EFDDstä, edustaja Evi. Grazie, ehm, presidente, e grazie al relatore. Kiitos ja hyvä puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää ehdotuksista. Esittelijä ei näyttäisi haluavan ottaa mukaan tällaisia pelotetoimia, kun ajatellaan metaania. Jos mietitään sitä, että meillä on fossiilipolttoaineita, niin metaanilla on kaikista alhaisin hiilipitoisuus. Tässä mielessä tässä on ihan järkevää. Meidän täytyy pystyä vähentämään CO2 ja eritoten pienhiukkaset ovat erittäin vaarallisia. Kun mietitään ilmastonmuutoksen torjuntaa, niin meidän kyllä täytyy ottaa metaani mukaan tähän, koska Ähm, täällä on vahva kasvihuonokaasu päästövaikutus. Toinen tärkeä seikka, jonka esittelijä toi esille, on tämä seitsemän ja puolen tuhannen kilon raja hyötyajoneuvoille. Esittelijä myös haluaa muutoksia, mitä tulee komission delegoituihin säädöksiin. Mielestäni tätä täytyy, täytyy kuitenkin miettiä, koska delegoidut säädökset muuttavat lainsäädäntöä. Meidän täytyy siis pyytää komissiota identifioimaan raja-arvot tavanomaisen lainsäädäntömenettelyn kautta tässä ehdotuksessa on kysymys raja-arvojen identifioinnista, joten tämä ei ole mikään sekundaarinen kysymys, vaan erittäin tärkeä sellainen ja olisi parempi, että tai käsittä hoidettaisiin delegoidulla säädöksellä. Kiitoksia sitten valiokunnan jäsenten puheenvuorot. Vain yksi puheenvuoropyyntö on tullut tähän mennessä. Edustaja Meitner. Kiitos. ja pyysin puheenvuoroa. Tämä on hyvin tekninen kysymys, se on totta, mutta minä olen myös liikennevaliokunnassa käsittelemässä tätä asiaa oman ryhmäni puolesta ja pari kommenttia, jotka minulla olisi, on aivan totta se, että ilman laatua, johon syntyy vaikutuksia, eh, ajoneuvosta on tärkeää, että siihen tämä huomioita On tärkeää katsoa myöskin typin oksideja. Tämä on huomioon myöskin laivaliikenteessä, jossa esimerkiksi on katsottu myöskin, sit, sit, etenkin kun tiedämme, mitä vaikutuksia typin oksideilla on ihmisten terveyteen. että heillä on sanonut aivan oikein, Metaani sinänsä ei ole vaarallinen ihmisten terveydelle, mutta totta kai sillä on ratkaisevaa vaikutusta ilmastoon. Ja siitä huolimatta tässä tapauksessa noudattaa heidän Dessin ehdotusta juuri siksi, että metaani, sitä, jota tulee, tulee kaasu, toimista ajoneuvoista, niin osuus on pieni. Totta kai me laajentaa tätä näiden autojen määrää olemassa infrastruktuuria myöskin vaihtoehtoisille polttoaineille, ja niihin kuuluu nestemäinen maakaasu, ja me toivomme, että tulevaisuudessa on enemmän kuorma-autoja, jotka käyttävät sitä, ja silloin on tärkeää, että myöskin vedetään mukaan metaanipäästöt, mutta tällä hetkellä sektori vielä on kovin pieni ja siksi minusta kysymys siitä, pitääkö nyt välittömästi ryhtyä johonkin hiukan toisenlainen. Ja sitten tämä ekoajaminen, siis siihen liittyvä ehdotus, joka on hyvin järkevä ehdotus, ja itse asiassa jokaisessa autokoulussa opetuksessa pitäisi ottaa huomioon ja myöskin käyttöohjeena, ja se on teknisesti toteutettavissa, ja silloin kaikki automobilit voivat voimakkaammin nähdä, paremmin nähdä sen, miten voisivat ajaa järkevämmin niin, että rasittavat vähemmän ympäristöä, mikä myös on järkevä ajatus. Thank you very much. Kiitoksia ja muita puheenvuoropyyntöjä en nyt näe. Ja näin ollen siirrymmekin sitten komission puheenvuoron. Herra Petinelli, kertoisitteko meille komission kannan asian? Yes, Mr. President, honorable members of the European Parliament, ladies Kiitos puheenjohtaja, hyvä, hyvät parlamentin jäsenet. Kiitoksia mahdollisuudesta saada osallistua tähän mietintöluonnoksen esittelyyn Dessiltä. Haluaisin kiittää esittelijää mietinnön laatimisesta. Se hyvin pitkälti on samankaltainen kuin komission ehdotus siihen, että voidaan vastata päästölainsäädäntöön ja otetaan huomioon ajoneuvovalmistajat ja puututaan näihin, jotka eivät ympäristölainsäädännöltä toteudu kyllä niin hyvin. Nyt haluaisin puuttua joihinkin mietinnön kohtiin. Komissio pitää tervetulleena sitä, että sertifiointiin otetaan lisää joustavuutta. Voidaan olettaa, että ilman, että ympäristö Siis pitää toimia niin, että ympäristönormeihin vastaan ja vähennetään valmistajille kohdistuvaa taakkaa on kohtia, joissa komission ehdotus on parempi kuin parlamentin. Parlamentti kuitenkin ymmärtää tarkoitusperän, johon esittelijä pyrkii. Tarkistus, joka komissiolle on hankalin, on se, miten lasketaan metaani kaasupäästöt, kasvihuonekaasupäästönä. Komissio ei hyväksy tätä tarkistusta, mutta on se kuitenkin sitä mieltä, että Euroopan parlamentin lähestymistapaan on hankala. Tämä ekvivalenssikysymys on otettu tähän mukaan niin, että voidaan arvioida metania oikealla tavalla. Ja katsotaan esimerkiksi tapauksessa joissa hiili vetyy rajoitus on korkeampi kuin aikaisemmin. Sitten erilaiset tekniset laitteet, joilla katsotaan äh, polttoaineen kulutusta, polttoaineen kulutusmittari ja vaihtamisopastin ovat tällaisia ne ovat hyviä. On katsottava, miten ne vaikuttavat hiilidioksidipäästöihin. Kiitoksia kovasti siitä, että sain mahdollisuuden täällä puhua. Thank you very much, Mr. Pettinelli. Kiitoksia, herra Pettinelli. Jos sopii, niin anna vielä puheenvuoron edustaja Linssille. Olkaa hyvä. Ganz kurz, ähm, aivan lyhyesti vetäisin yhteen tätä en nyt tule tarttumaan eh, sisältöihin enkä käyttämään herra Dessin vuodesta puheenvuoroa. Tässä on varma siitä, että herra Dess on iloinen tarkistuksesta. Tulee varmasti tarjota keskustelulle edelleen ennen kaikkea metaanista. Näen kuitenkin yksimielisyyden siinä, miten nähdään delegoitujen säädösten lukumäärä. Katsotaan, että niitä on liikaa. Ja keskustelu tarvitaan myös siitä, mitä hyötyöneuvoja, mihin painoon asti vedetään mukaan. Mutta Uskoisin, että esittelijä on äh, tarkistusten määräjän jälkeen valmis käymään keskusteluja ja varmaankin päästään kompromissiin. Kiitos. Thank you very much. Kiitokset teille, hyvä herra Lins. Ja sitten tämän asian käsittelyaikataulusta määräaikatarkistuksille on 19. toukokuuta kello 12 keskipäivällä. Tarkistus, tarkistuksia käsitellään, jos tarkistuksia esitetään, on 25. kesäkuuta. Hyväksyntä äänestys envivaliokunnassa on asetettu 15. heinäkuuta kokoukseen ja täysistuntoäänestyksen odotetaan olevan lokakuussa 2015. Sitten etenemme seuraavan kohtaan esityslistallamme. Ja siinä aiheena on kestävä kaupunkiliikenne. Läheisesti liittyy edelliseen esityslistan kohtaan. Haluaisin ensin antaa puheenvuoron valmistelijalle Eleonora Eville. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Eh. Kiitos, puheenjohtaja tulevien 40 vuoden aikana, eli 2,5 miljardia ihmistä asuu jo kaupungeissa. 90 prosenttia ihmisistä tulee asumaan tällaisissa nousevien talouksien ja kehittyvissä maissa, joten meillä on edessämme valtavia haasteita kestävyyden osalta, olipa se sitten ympäristöllistä, sosiaalista tai taloudellista kun katsotaan kaupungistumista ja siihen tiivisti liittyvää liikkuvuutta. Euroopassa kaupungissa elää 70 prosenttia ihmisistä ja demografiset ja sosiaalitaloudelliset ilmiöt, kuten väestön vanheneminen ja maahanmuutto, vaikuttavat merkittävällä tavalla tähän asiaan ja niiden kautta määrittyvät sitten erilaiset skenaariot ja erilaiset lähestymistavat. 90 prosenttiin eurooppalaisista kohdistuu rajat, päästörajat ylittävä päästömäärä. Ja tätä, syytä on, tätä se on syytä pohtia. 96 prosenttia eurooppalaisista ajoneuvoista käyttää edelleen öljyä tai öljypohjaisia polttoaineita. Tilanne on varsin paradoksaalinen, koska 45 prosenttia ihmisistä kaupungeissa liikkuu matkoja, jotka ovat alle 5 kilometriä. Ja suuri osa myös on tekemättä, jotka ovat alle 20 kilometriä. Ja on aivan selvää, että kaupunkien tulee vastata tähän liikkuvuutta koskevaan kysymykseen. Kun katsotaan sitä, miten liikenneruuhkat vaikuttavat. Meillä on moninaisia vaikutuksia alueeseen ja ympäristöön. Ensinnäkin ilmansaasteet. Puhuimme edellisessä kohdassa tästä. Kaupunkialueelta tulee 23 prosenttia liikenteen hiilidioksidipäästöistä. Samoin melusaaste, kun katsotaan Euroopan ympäristöviraston antamia tietoja, niiden mukaan melusasten vaikutus on jopa 90 prosenttia, ja se tulee siis 90 prosenttisesti tieliikenteestä. Ja sitten vielä teidemme turvallisuus on toinen asia. Eurooppa on ottanut asiaan kantaa eri tavoin. On julkaistu valkoinen kirja. Euroopan parlamentti on laatinut päätöslauselmia on hyväksytty kaupunkiliikkuvuutta koskeva paketti. Tämä kuuluu Euroopan unionin toimivaltuuksiin asiana, mutta strategioiden täytäntöönpanoa vaaditaan jäsenvaltioilta ja paikallisen aluetason viranomaisilta. On kuitenkin selvää, että yksityisautoja käytetään vielä eniten ja keskiarvo Euroopassa on 50 prosenttia. Italiassa tämä on valitettavasti yli 60 prosenttia. 16 prosenttia väestöstä käyttää julkista liikennettä ja vain 12 prosenttia polkupyörää. Lausunnossa, jonka olemme valmistelleet, meistä oli tärkeää korostaa siitä, että olisi hyvä tehdä enemmän etätyötä. Eli tätä kautta voitaisiin vähentää fyysistä liikkumista kaupungeissa ja edistää, et, meidän tulisi edistää etätyöhön, e-learningin, sähköisen oppimiseen liittyviä erilaisia mahdollisuuksia. Keskeisen tärkeää on, että meillä on mahdollisuus käyttää sähköautoinfrastruktuuria entistä paremmin. Yksi konkreettisista esimerkkeistä, jotka voivat myönteisellä tavalla vaikuttaa on se, että käytettäisiin julkisia valaistusverkostoja. Tätä kautta voitaisiin sitten auttaa siinä, että sähköautojakin voitaisiin käyttää hyväksi entistä helpommin. Ja näin päästäisiin eroon fossiilisia polttoaineita käyttävistä ajoneuvoista. On äärimmäisen tärkeää myös lisätä intermodaalisia liikennemuotoja – ja pitäisi luoda alueita, joita voisivat käyttää ainoastaan polkupyörät, sähköautot, julkinen liikenne ja, ja kimppa. Kyydit olisi hyvä. Meillä on Viinin sopimus, joka koskee kaupunkiliikennettä. Sitä tulisi tässä korostaa se, että polkuperillä olisi aina etuajo-oikeus autoihin, olisi myös hyvä uusi lähestymistapa. Tie pitäisi myös uudistaa perinpohjaisesti, jotta voitaisiin entistä paremmin suojata heikossa, heikommassa asemassa olevia toimijoita ja näin edistää aktiivista liikkumista. Sitten tarjouskilpailujen käyttäminen, logistiikka ja joukkoliikennekysymyksissä pitäisi toimia niin, että noudatetaan kestävyyskriteereitä ja katsotaan sitä, että tuodaan ympäristöllistä ja sosiaalista lisäarvoa. Tässä päällisin puolin ehdotukset, joita meillä on tässä ehdotuksessa. Haluamme todella korostaa sitä, että liikennekulttuurin muuttaminen syntyy siitä, että muutetaan elintapoja ja käyttäytymismalleja. Yksittäisten kansalaisten toimintatavoilla on merkittävä rooli ja meidän jokaisen tulisi pyrkiä tekemään selkeitä muutoksia, jotta kansalainen tähän lähtisi. Hänen pitää olla motivoitunut ja tällaisiin muutoksiin pitää liittyä myönteinen sävy. Tähän liittyvät kannustimina se, että tiedostetaan se, että nykytilannetta ei voida jatkaa, se ei toimi. Ja toinen kannustin on taloudellinen. Julkisen liikenteen maksuttomuus voisi olla esimerkiksi yksi merkittävä kannustin. Ja tällaiset yhdessä hallinnoidut liikennemuodot. Emme saa unohtaa sitä, että kansalaiset ovat juuri niitä tahoja, joiden puolen meidän on käännyttävä. Ja tällaisia yhteishallinnoituja liikennemuotoja pitäisi edistää. Tätä kautta sitten saadaan aikaan myönteisiä toimintamalleja. Ja vielä lopuksi Haluaisin tyytyväisenä viitata siihen, että kansalliset politiikat, joilla tuetaan kestävän liikenteen malleja kaupungeissa, voivat käyttää hyväkseen eurooppalaista rahoitusta, jos niillä on konkreettinen mm, toimintamalli. Eli rakenne- ja kohesiorahastojen käyttömahdollisuus liittyy siihen, että voidaan esittää kestäviä toimintasuunnitelmia. Nyt odotan innolla kollegoiden kommentteja ja olen varma siitä, että saamme yhdessä aikaan hyvää työtä. Thank you very much, Ms. Evi. Kiitokset teille, edustaja Evi. Ja seuraavaksi sitten varjoesittelijä, olkaa hyvä. Sì, grazie Presidente, ringrazio la... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle tai lausunnon laatijalle tästä lausunnosta. Olen tästä kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta yhtä mieltä. Lausunnossa on monia hyviä puolia, tai mietinnössä ja ympäristövaliokunnan on laadittava tähän liittyvä lausuntoaiheista, jotka liittyvät ympäristöön, joita on paljon. Kuten täällä sanottiin, suurin osa eurooppalaisista asuu kaupungeissa ja liikenne on modernin yhteiskunnan merkittävä osa. Tämä liittyy koulutukseen, matkailuun, palveluihin ja muuhunkin laajemmin ja kaupunkiliikenteen tulisi muuttua entistä kestävämmäksi ympäristö-, talous- ja sosiaalinäkökulmista. Kun katsotaan ympäristönäkökohtia, sillä on monia liitäntäkohtia liikenteeseen. Kaupunkiliikenne kuluttaa noin yhden kolmanneksen kokonaisenergiankulutuksesta. Tämä on ympäristö viraston tieto, ja tämä on myös merkittävä kasvihuonekaasujen lähde. Ja kuten täällä on sanottu, syntyy myös muun laista ilman saastetta, eli pienhiukkasia ja myös melusaastetta. Ajoneuvot aiheuttavat siis ilmansaasteita, mutta valitettavasti on niin, että liian monet käyttävät mieluummin omaa yksityisautoa kuin julkista liikennettä. Autot vievät kaupungeista paljon tilaa ja vievät tilaa esimerkiksi jalankulkijoilta. Teitä ja infrastruktuuria tarvitaan, mutta tässä kaikessa niitä rakennettaessa pitää ottaa huomioon ympäristö, näkökohdat. ISPRA-laitos julkaisi juuri raportin maan käytöstä Italiassa. Ja maata käytetään väärällä tavalla ja liikaa jatkuvasti. Ja tämä vaikuttaa laajemminkin maisemakysymyksiin. Me tulemme laatimaan monia tarkistuksia. Olemme monesta asiasta yhtä mieltä. Meidän pitää pyrkiä siihen, että komissio ja jäsenvaltiot kannustaisivat julkisen liikenteen käyttämiseen, etätyöhön, tietynlaisen liikenteen rajoittamiseen ja niin edelleen. Eli toimenpiteitä, mahdollisia toimenpiteitä on paljonkin. Mikään niistä yksin ei riitä, mutta mm, käyttämällä hyviä käytänteitä voimme saada aika näköistä politiikkaa. E Kiitokset teille ja sitten EPPn puheenvuoro. Rouva Grosset. Oi, syys. Olette tänään aktiivinen. Niin, minä puhun tässä nyt EPP-varjoesittelijän nimissä. Minä tässä kuuntelin eh, valmistelijaa ja hänen puheenvuoronsa oli erittäin mielenkiintoinen ja hyvin yksityiskohtainen. Tämä kaupunki, kestävän kaupunkiliikenteen kysymys, minä hyvin vahvasti olen ollut näiden kanssa tekemisessä ja minuthan, minä olin 25 vuotta suuressa kaupungissa kaupunkivaltuustossa ja siellä paljon puhuttiin esimerkiksi suurten kaupunkien saastumisesta ja kaupunkilaisista liikenteessä, koska valitettavasti kaupunkikeskusten kiinteistöjen hinnat johtavat siihen, että että kaupunkilaiset siirtyvät aina vain kauemmas ja kauemmas keskustasta asumaan. Ja silloin tulee näitä ratkaistavia liikenneongelmia. Jos halutaan päästä todelliseen kestävään kaupunkiliikenteeseen, täytyy tietysti kehittää paljon enemmän julkista liikennettä liikennettä ja puhdasta, puhtaita liikennemuotoja, mutta liikenne täytyy myös olla tehokasta ja turvallista, koska näitä turvallisuusongelmiakin on aina tiettyinä aikoina. Meidän täytyy ottaa kaikki nämä asiat huomioon. Me olemme ympäristö- ja kansanterveysvaliokunnassa, meihin me käsittelemme ilmastokysymyksiä, ilman laatua, ilmaston, ilman saastumista, mutta käsittelemme myös eh, terveyskysymyksiä, terveysongelmia. On hyviä käytänteitä, joita täytyy ehdottaa. Eh, aivan epäilemättä nämä ovat erittäin myönteisiä asioita kansanterveyden kannalta. Tässä voidaan kyllä täysin tukea valmistelijan eh, esityksiä, hänen tekemänsä analyysiä. Nämä kehotukset kehittää perusrakenteita. Se on erittäin tärkeä rahoituksellinen tuki tänä päivänä, no ainakin omassa maassani. Kaupungit, kaupungilla ja urbaaniyhteisöillä on yhä enemmän taloudellisia vaikeuksia, koska niiden täytyy yhä enemmän toimittaa palveluja. Ja tässä mielessä Euroopan tuki on aivan tähdellinen. No Eurooppahan on jo pitkään auttanut näissä asioissa omassa kaupungissani näin esimerkiksi raitiovaunulinjaston kehittämiseen ja siihen saatiin EU-tukea. Jota kaikki tämä täytyy ottaa huomioon, jotta voidaan päästä aivan uudelle aikakaudelle kaupunkiliikenneen kysymyksistä. No tässäpä olikin kaikki minulta. Me tulemme tarkastelemaan hyvin läheltä näitä valmistelijan tekemiä esityksiä ja enemmistö sisältöltään tuemme kyllä näitä ehdotuksia. Ehkä tässä on vielä muutamia pikku hienosääntöjä eh, ja pieniä lisä, lisäyksiä EPPltä tulossa. Kiitos. Um, Kiitoksia sitten seuraavaksi Aldesta Rova Maisner. Kiitos puheenjohtaja. Onnitellut esittelijälle. Kaupunkiliikennehän on asia, josta liikennevaliokunta on eh, vastuussa. Minä olin kummassakin valiokunnassa mukana ja kaupunkiliikkeen osalta voidaan saada enemmän aikaan kuin maaseutulla tavattavassa liikenteessä niin, että otetaan huomioon ympäristönäkökannet ja keskitytään niihin enemmän kaupunkiliikenteessä olevan toisenlaisia mahdollisuuksia kuin liikkuvuudella on maaseutualueilla. Itse tulen alueelta, jossa on runsaasti maaseutua. Älykäs liikenteen ohjaaminen ja tämä etätyöskentely se eh- ehkä liittyy tähän älykkääseen liikenteen ohjaamiseen, koska se on digitalisoitua ja se voi monella tapaa jo auttaa sitä, että voidaan välttää ruuhkia ja helpottaa liikennevirtoja, mikä on vain yksi puoli tätä kolikkoa. Toinen puoli on sitten sähköliikenne, vaikkakin tässä on tärkeää viitata aina siihen, että meidän on katsottava, että, se, että mistä tämä sähkö sitten tulee. Sähköinen liikkuvuus sinänsä ei itsessään välttämättä ole kestävää, riippuu siitä, miten sähkö on tuotettu. Ja silloin se onkin hyvä vaihtoehto, koska se ehdottomasti on päästötöntä. Eikä pelkästään autoja ajattelen, vaan myöskin sähköisiä polkupyöriä. Sähköiset polkupyörät ovat minusta erittäin hyvä vaihtoehto kaupunkiliikenteessä tulevaisuudessa. Useinhan sanotaan, että tulevaisuuden johtaja on liikkeellä enemmänkin sähköpyörällä. Samalla harrastaa liikuntaa, säästää ympäristöä eikä käytä paljon pysäköintitilaa. On olemassa siis paljon erilaisia vaihtoehtoja, joilla voidaan hoitaa erilaisia asioita. Hyviä esimerkkejä on joissakin kaupungeissa, kuten maksuttomia eh, latausasemia, joista voi saada sähköä, ja se taho, joka äh, esimerkiksi äh, on vastuussa äh, polkuperän katsastamisesta, myöskin tarjoaa mahdollisuuksia käyttää sähköä ja tämä ovat maksuttomia nämä latausasemat ja niitä voivat käyttää sekä sähköpyörien että sähköisen autojen omistajat. Tämä on todella kestävää ja tällaiset hyvät käytänteet, niitä pitäisi todellakin ottaa esille ja niistä pitäisi ottaa mahdollisuuksia myöskin oppimiseen. Myöskin puhdas liikenne, infrastruktuurit, vaihtoiset energiat, kaikki nämä pitäisi ottaa huomioon. Ja lähivuosinahan tällaista puhutaan myöskin panemaan toimeen. Yksi asia, jonka esittelijä on maininnut, joka myöskin on hyvin tärkeä ja hyvä, ajattelen ympäristön säästämistä ja päästöjen vähentämistä, on autojen yhteiskäyttö ja muut tällaiset osallistavat mallit. Nämä ovat erittäin hyviä. Me kaikki tiedämme, että tämä onnistuu kaupungeissa hyvin. Hiukan skeptinen olen sen osalta, että yleisesti ottaen asettaisiin polkuperät autojen edelle, on todellakin katsottava tarkemmin minun mielestäni sitä, missä osassa kaupunkia milläkin tavalla voidaan liikkua. Totta kai polkupyörien osuutta voidaan huomattavasti lisätä kaupungeissa, eikä se ole pelkästään asia, joka on hyväksi ympäristölle, se on myöskin hyväksi ihmisille, mutta on katsottava todellakin, mitä talous, mitä muut toiminnat kaupungeissa paikan päällä edellyttävät – ja minkälainen liikennemuoto voi olla ratkaisu missäkin osassa kaupunkia. Yksi asia, joka välttämättä ei liity suoraan ympäristöön, mutta tavallaan houkutin sille, että käyttää enemmän julkista liikennettä, on hyvin integroitu lippujärjestelmä. Siitä liikennevaliokunnassa on käynnissä aloitemietintö. On jotakin kaupunkeja, joilla on erinomaisia malleja. Tiedän tietysti parhaiten Saksasta. Hampurissa on niin, että periaatteessa autoa ei edes tarvitse, julkinen liikenne on niin hyvin organisoitua, että yhden lipulla voi käyttää kaikkia eri liikennemuotoja, joten ei tule edes houkutusta ajaa autolla, koska muilla tavoin liikkuminen tapahtuu paljon nopeammin ja että tämä ei ole pelkästään sitä, että pitäisi olla vain ympäristöä. Ja on ehkä harjoittava vaihtoehtoa, vaihtoa siitäkin näistä malleista, missä mitkin kaupungit ovat edenneet, millä tavoin, jos, koska tässä voi olla mahdollista oppia jotakin, jotakin eksoottista, jotain innovatiivisia liikennemuotoja, niin kuin esimerkiksi köysiradat, joita on rakennettu joitakin näyttelyitä varten, jotka ovat myöskin päästöjen osalta alhaisia ja ovat sinänsä mielenkiintoisia, koska ne leijuvat kaiken muun yläpuolella. Tämä on tällainen eksoottinen vali, mutta on hyvä ottaa tällainenkin esille. Periaatteessa mitä menee oikeaan suuntaan, mutta en ole täysin yhtä mieltä siitä, että polkuperät olisivat aina muiden liikennemuotojen edellä. Mutta minusta tämä on kuitenkin kokonaisuudessaan aihe, jossa on hyvä, että ympäristövaliokunta ottaa siihen kantaa. Thank you very much. And the... Kiitoksia. Sitten vihreiden varjoesittelijä, olkaa hyvä. Yeah. And I, I must admit... Uh- Kiitoksia puheenjohtaja. Täytyy äh, myöntää, että äh, ajatus siitä, että tässä nyt äh, tuolla leijuttaisiin liikenteen yläpuolella, niin hieman tämä minua hirvittää, mutta olen kuitenkin iloinen tästä lausuntoluonnoksesta ja valmistelijan tähän asti tekemästä työstä. Enemmän täytyisi nyt korostaa sitä, että puututtaisiin tähän liikenne- ja terveyskysymykseen. Liikennehän vaikuttaa koko väestön terveyteen niin suoraan kuin myös ympäristön saastumisen kautta. Tärkeimmät terveysvaikutukset pitävät sisällään esimerkiksi hengitystielin ongelmia ja meluun liittyviä ongelmia. Ajatellaan nyt vaikka lentoliikennettä tai rautatieliikennettä. Vernin, yliopiston tutkimus osoittaa, että ihmiset altistuvat päivittäin ainakin 60 desibelin ö, melutasolle, esimerkiksi jos he elävät lähellä lentokenttiä. Ja kun ajatellaan esimerkiksi 2000, 200 000 ihmistä Lontoon Heathrown lentokenttäalueen läheisyydessä, he altistuvat altistuvat terveysriskeille, koska he alti, riskeille, koska altistuvat tälle melutasolle. Ja lapset, jotka altistuvat näille, tälle melulle, heillä on keskittymiskykyongelmia, muistiongelmia, ratkaisu, ongelmanratkaisuongelmia ja myös ongelmia laskutoimituksissa ja lukemisessa. No me tiedämme, että tieliikenne on suuri saastuttaja ja vaikuttaa terveyteemme ja ympäristöömme. noin puoli miljoonaa varhaista kuolemaa tapahtuu Euroopassa tieliikenteen saasteiden takia vuosittain. Tällä on taloudellinen vaikutus, jota ei ole vielä riittävästi identifioitu. Ja on äärimmäisen tärkeää, että korostetaan tätä linkkiä terveyden ja taloudellisen vaikutuksen välillä, koska uskon, että kaupunkikeskuksissa meillä on paras mahdollisuus todella päästä eteenpäin ja kehittää järjestelmää niin, että kestävällä tavalla käytetään resursseja ja mietitään, miten elämme tässä ympäristössämme. WHO on sanonut, että arvioidut kustannukset terveysongelmien osalta Euroopassa ovat yli 1,6 biljoonaa dollaria vuodessa. Eli yksi kymmenes, yli yksi kymmenes osa koko EUn BKTLstä. Olen myös vakuuttunut siitä, että meidän täytyy vielä tarkemmin miettiä minkälainen, minkälaiset har, haitalliset ilmansaasteet, esimerkiksi typidioksidit ja pienhiukkaset vaikuttavat kielteisesti kansanterveyteen. Monet hallitukset ja kaupungit, niillä on eriäviä näkemyksiä siitä, millä tavalla yritetään vaikuttaa esimerkiksi dieselpolttoainetta käyttävien ajoneuvojen liikkumiseen kaupunkien keskustoissa. Kestävät kaupunkiliikennetoimet, mukaan lukien kaupunkiemme viherröyttäminen, ne täytyisi ottaa mukaan ja samoin ne terveysvaikutukset, joita liikenteen aiheuttamalla ilmansaastumisella on. Myös liikenteen ja ilmastopolitiikan välistä yhteyttä täytyisi yksityiskohtaisemmin korostaa. Jos tällaisiin asioihin, äh, liiken, äh, näihin päästöihin liikennesektorilta ei enemmän keskitytä, niin kokonaisilmastonmuutostavoitteita on vaikea saavuttaa. Liikenne on ainut sektori, jossa kasvihuonekaasupäästöt ovat jatkuneet, äh, ovat edelleen kasvaneet. 30 prosentilla viimeisten 25 vuoden aikana. Ja vain tällainen integroidumpi politiikka, jossa otetaan huomioon toimintamallin muutokset ja teknologiset kehitys kulut, samoin kuin liikenteen vähentäminen. Vain tällä tavalla voidaan saavuttaa nämä tavoitteet. Mutta odotan kyllä innolla voivani antaa oman panokseni tähän merkittävään lausuntoon ja vielä kerran kiittäisin tähän asti tehdystä työstä. Thank you very much. And after becoming acquainted... Kiitoksia. Nyt kun pari esittelyitä on kuultu, niin siirrymme valiokunnan jäsenten puheenvuoroihin. Ja ensimmäinen puheenvuoro. Olkaa hyvä, Rova Dohnano. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minä olen kuullut teitä mielenkiinnolla ja lukenut huolella komission tiedonannon, mutta toivoisin, että tässä hieman pysähdyttäisiin erääseen tähdelliseen kohtaan. Vielä tärkeämpää kuin erilaiset ajatukset eh, kestävästä kaupunkiliiköstä, niin meidän täytyy miettiä, minkälainen yhteiskunnallinen malli ja minkälainen sosiotekninen järjestäytymismalli tässä on toivena. Komissio haluaisi, että tässä kaupunkiympäristössä tuotaisiin kestävää modernisaatiota vai halutaan, otetaan huomioon, että tällainen on hieman riskipitoista, koska silloin rakennetaan hyvin integroitu, integroitu ja keskenään yhteydessä oleva liikennejärjestelmä. Ja tämän sääntelemiseksi jäsenvaltioiden täytyy aina vain tuottaa enemmän erilaisia säännöksiä. Ja tällähän on oma teknokratia lisäelementtinsä joka on aivan liian suuri. Meidän pitää enemmän painottaa käytännönläheisiä ja paikallisia ratkaisuja, eikä lisätä byrokratiaa ja lisää säännöksiä. Kyllä kansa tästä varmasti kiittäisi. Kiitoksia ja muita puheenvuoropyyntöjä en enää täällä salissa näe. Joten pyytäisinkin nyt komission edustajaa, herra Limperiä, käyttämään puheenvuoron ja kertomaan meille komission kannan asia. Yes, thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää valmistelijaa Junckerin komissiossa tunnustetaan eurooppalaisten kaupunkien rooli niissä. Asuu merkittävä määrä ihmisiä ja syntyy paljon taloudellista toimintaa se, että kaupungit ovat houkuttelevia taloudellisesti on maailmanlaajuisesti ja kilpailukyvyn kannalta hyvin merkittävää. Urbanisaatio jatkuu. Tähän liittyy haasteita liikenteen osalta. Kaupunkien pitää luoda kattavia liikennejärjestelmiä, jotka vastaavat erilaisiin tarpeisiin. Ja niiden on oltava entistä kestävämpiä ja niiden on torjuttava saasteita, hiilidioksidipäästöjä, ruuhkia ja niin edelleen. Taloudellisiin ja sosiaalisiin kysymyksiin pitäisi pureutua kaikilla hallinnon tasoilla tasapuolisesti EU-sta paikallisen tasolle Ja tämä on vuoden 2013 kaupunginliikennepaketin viesti, jolla halutaan kaupunkisuunnittelua parantaa. Olen varma, että ensivaliokunnan toimenpiteet menevät samaan suuntaan kuin komission. Kiitoksia. Thank you, Mr. Lindberg. Uh, Kiitoksia, Tera Lindberg. Ja aikataulu tämän asian käsittelyn osalta on seuraava. tarkistuksille on 18. toukokuuta kello 12. Keskipäivällä siis äänestys Envi-valiokunnassa järjestöistä 17. kesäkuuta Äänestys TRAN-valiokunnassa, koska se on vastuuvaliokunta, on 13-14 heinäkuuta ja lokakuun täysistuntoäänestykseen tämä sitten mennee. Ah, anteeksi, pahoittelen. Pikkuinen virhe tuli nyt minulta puheenjohtajana. Tämä ei ollut todellakaan tarkoituksellinen. Ja nyt kun olin kertonut teille tästä aikataulusta, niin lopuksi vielä haluaisin antaa puheenvuoron valmistelijalle Rova Eville. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Kiitän kaikkia kollegoita heidän esittämistään huomioista. oli hankala pitäytyä lausunnon 1500 merkissä. Varmasti meillä on paljon erilaisia näkemyksiä, joita lähdemme yhdessä työstämään. Hienoa tavata kaikki kollegat. Kiitos. Thank you, and I would like to wish Kiitoksia ja haluan toivottaa teille hyvin menestyksekästä yhteistyötä varjoesittelyiden kanssa. Hyvät kollegat, tämä oli tämän aamupäivän kokouksemme viimeinen esityslistan kohta, joten kiitän teitä osallistumisestanne ja toivotan teille hyvää päivän jatkoa.